War nicht auf ja. ja, ich möchte alle recht herzlich. No niin, hyvää päivää. Tervetuloa tänne kokoukseemme. Haluaisin ähm, ilmoittaa näistä esityslistan muutoksista. Valitettavasti ähm, varapuheenjohtajat eivät ole vielä tulleet, mutta aloitamme kokouksen silti. Ja haluaisin siis kertoa, että listassa on muutamia muutoksia. Ensimmäiseksi kohta 12, eli herra Bytikaferin lausunto. Tänään tätä kohtaa 12 kohd- äh, käsitellään kohdassa 3a ja sitten kohta 5, eli herra Langenin lausunto ja tarkistusten käsittely Tämä kohta 5 käsitellään kohtana 3b, sillä tänään meillä on vieraana myös Neli Kroos. Hän tulee hieman myöhemmin, eli noin 6, 0, 6.0 kello 16. Ja kohta kuusi käsitellään sen jälkeen, eli siis Wagnerin tämä esite, äm, lausunto. Ja tämä kohta kuusi on viimeinen kohta tänään. Ja sitten kohta 13, eli Gaza Kavalon mietintö, joka, josta on keskustelu. Se käsitellään kohtana 11a äänestysten jälkeen. Koordinaattoreiden kokous ei ole tänään, vaan tiistai aamuna heti sitten äänestysten jälkeen ja Karvalhon mietinnön jälkeen noin 11.15. Kohta 14. Öm, puhemies Musek antaa myös öm, lausuntonsa hänen virallisesta vierailustaan Kiinaan. Jos näihin muutoksiin ei ole mitään kommentteja, niin haluaisin sanoa, että esitystä on hyväksytty tällaisenaan. Ja sitten tulemme kohtaan kolme, eli pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 17-18 maaliskuuta 2010. Jos äm, pöytäkirjan ei ole mitään kommentoitavaa, niin siirrymme seuraan, seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli herra Bytikofferin mietintöön. Herra Bytikoffer on paikalla ja ehdottaisinkin, että hän nyt ensiksi kommentoi tätä asiaa. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan standardointijärjestelmä on sisämarkkinoille tärkeä, sillä, sillä on sekä taloudellisia että sosiaalisia ja ympäristöllisiä etuja. Eurooppa voi kantansa yhtenäisenä alueena voi olla siis johtavassa asemassa, sillä Euroopalla on paljon kokemusta vihreästä teknologiasta ja voimme vahvistaa tätä asemaa, jos käytämme standardeja siihen, että vahvistamme politiikkamme tavoitteita. Samalla me, me, meidän pitää ottaa huomioon, että standardeiden tavoitteen pitää olla realistisia ja suuret havoitteet, kuten ilmastonmuutos, energia, toimitusvarmuus ja niin poispäin, ovat tässä tärkeitä kohtia. Standardoinnissa on tärkeää, että meillä on laaja skaala intressejä edustettuna ja ne otetaan huomioon ja että standardointi tapahtuu läpinäkyvässä prosessissa. Tässä siis muutamia yleisiä huomioita asiasta. Näiden yleisten huomioiden pohjalta haluaisin ehdottaa tähän, tästä lausunnosta IMKON mietintöön. Haluaisin siis korostaa muutamia kohtia. Ensinnäkin maailman kauppajärjestön läpinäkyvyyden periaatteet, eli konsensuksen ja tehokkuuden periaatteet että nämä siis EUn oikeuskehyksessä otettaisiin mukaan nämä VTOn periaatteet. Toiseksi olisi mielestäni hyvin tärkeää, että eri järjestöt, jotka edustavat yleistä hyötyä näissä standardointiasioissa että ne otettaisiin mukaan paremmin. Esimerkiksi tässä tarkoitan järjestöjä kuten Norma Me, eli tämä PK-yritysten standardointijärjestö tai ECOS, joka edustaa ympäristöstandardien näkökulmaa tai myös kuluttajansuojan näkökulmaa ja työturvallisuuden sekä ammattijärjestöjen näkökulmaa. Kun otetaan huomioon, että komissio on antanut varoja käyttöön eurooppalaisen standardidoinnin organisoimiseen ja, ja äm, näiden standardien tukemiseen, niin mielestäni olisi otettava huomioon, että osa näistä varoista kohdennettaisiin erityisesti juuri näiden mainitsemien järjestöjen työn tukemiseen. Nämä järjestöthän siis edustavat yleistä etua tässä prosessissa. Tietysti vain siinä tapauksessa, niissä tapauksissa, että käsitellään standardeja, jotka kuuluvat näiden järjestöjen toimivaltaan. Lisäksi standardo- standardointiprosessia pitäisi vahvistaa sitä kautta, että virallisissa päätöksissä niin sanotuista European standardeista, eurooppalaisista standardeista, että aina puhuttaisiin yhdellä, että olisi yksi ääni siis. Ei siis, tässä ei puhuta mitenkään näihin enemmistösuhteisiin, sillä isoilla maillahan on tietysti enemmän ääniä. Ranskalla esimerkiksi on kymmenen ääntä tällaisessa prosessissa, mutta tämä johtaisi siihen, että neljä tai viisi ääntä tässä prosessissa annettaisiin tälle yleiselle, yleiselle hyödylle. Ja mielestäni tämä olisi sen periaatteen mukaista, että otetaan sidosryhmät mukaan. Standardit pitää tietysti olla julkisesti saatavilla. Monet menetelmät ovat valitettavasti hyvin monimutkaisia ja kustannukset ovat melko korkeita ennen kaikkea pk yrityksille. Siksi olen sitä mieltä, että kansalliset standardointijärjestöt, erityisesti PK-yritysten suhteen, että näiden järjestöjen pitäisi siis antaa pääsy standardeihin alennettuun hintaan. Pitäisi myös ottaa käyttöön standardeja, joissa ei viitata liikaa muihin standardeihin. Nämä siis ovat näkökulmia, jotka ovat tärkeitä PK-yrityksillä tässä standardointi yhteydessä. Lisäksi olisi tärkeää, että standardit ovat hyvin koordinoituja tutkimus- ja kehityspolitiikan kanssa. Niinpä ehdotankin, että kehitämme toimia, joilla voimme tarkkailla teknologista kehitystä ja että myös näissä puiteohjelmissa ja CIP, CIPssä painotetaan standardeja. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota kansainväliseen koordinointiin standardoinnissa. Meillähän on eh, tietty standardien kilpailu, ja tämä voi aiheuttaa kaupan esteitä, ja ennen kaikkea myös moderneissa teknologioissa markkinoiden kehitystä jarrutettaisiin näin. Niinpä meidän pitäisikin, meidän pitäisikin panostaa mahdollisimman ajoissa tämän asian nopeuttamiseen ja erityisesti vuoropuhelussa, transatlanttisessa vuoropuhelussa, esimerkiksi transatlanttisessa talousneuvostossa pitäisi puhua standardien koordinoimisesta. Kiitos. Ja, recht herzlichen Dank. Kiitos. Onko äh, tähän kohtaan vielä kommentteja? Olkaa hyvä. Kiitän esittelijä ja onnittelen häntä laadukkaasta työstä. Tämän standardikysymys on täysin keskeinen Euroopan unioni on standardointivalta ja teknisten standardien alalla, joilla siellä jossa suojellaan kuluttajia, olemme menestyneet ja olemme usein onnistuneet saamaan äh, menemään läpi e-, eurooppalaiset standardit ja ne ovat muuttuneet kansainvälisiksi. REACH, sen asetus esimerkiksi äh, on tällainen kemikaalialalla ja on muitakin esimerkkejä. Mitä sitten tulee teknisiin ja talouden alan standardeihin. Meillä on ollut tiettyä menestystä. Olemme myös muiden kuin kaupallisten standardien tuottajia. Mainitsitte ympäristöstandardit, joilla suojellaan ympäristöämme ilmastonmuutokselta, mutta voidaan ajatella myös terveydenalan standardeja, sosiaalisia standardeja, kulttuurialan standardeja näistä muista kuin kaupallisista standardeista puhuttaessa meillä on paljon enemmän vaikeuksia saada niille kunnioitusta muualle ja saada ne menemään läpi eh, muualla. Esimerkiksi Kööpenhaminan huippukokous ei ollut oikein onnistunut. Siinä meillä oli tiettyjä standardeja energiapaketissamme, mutta emme onnistuneet muuttumaan esimerkiksi muille ja saamaan muuta maailmaa mukaan näihin eh, standardeihin, joten epäonnistuimme siinä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että meidän eurooppalaisten ei pitäisi näitä standardeja toteuttaa, siis tätä 4 kertaa 20 eh, tai eh, jopa 4 kertaa 30, niin kuin jotkut sanovat. Pohdin seuraavaa. Mitä me teemme näissä tapauksissa, jos me so- mm, sovellamme näitä ympäristöstandardeja, rankaisemme teollisuuttamme verrattuna nousevien maiden teollisuuteen ja myös Yhdysvaltoihin ja muihin, jotka eivät niitä noudata? Mitä meidän siis pitäisi tehdä, mitä me voimme tehdä tällaisissa olosuhteissa? Jotkut ovat puhuneet tästä asiasta Ranskan hallitukset ja tärkeimmät Ranskan vasemmistopuolueet ovat ehdottaneet rajalle nostettavasta hiiliverosta niin, että voitaisiin eh, saavuttaa kilpailussa eh, yhdenvertaisuus. Yleisesti ottaen mitä oikein tapahtuu, mitä voimme tapa- tehdä, kun ei-kaupallisten ja taloudellisten standardien välillä on konflikti. Mitä voimme tehdä näiden konfliktien ratkaisemiseksi? Tämä on täysin keskeinen kysymys, koska jos lähestymme tähän, tätä asiaa täysin vapaaehtoiselta että pohjalta, niin sillä on tietyt rajat. Ei meitä enää seurata monillakaan alueilla. Ei se tarkoita sitä, että meidän on nostettava kätemme ja luovuttava toiminnasta, vaan meidän on käytävä taistelua kansallisten standardien käytä, kentällä ja meidän on annettava itsellemme instituutioiset välineet. Tästä haluaisin joitakin täsmennyksiä esittelijältä. Kiitos. Luulen, että nämä mainitut kysymykset todellakin ovat tärkeitä meille. Standardointi on tulevaisuudessakin tärkeää komissarkin on tätä, tätä painottanut, että meillä, meillä pitäisi olla vähemmän teknistä lainsäädäntöä ja antaa nämä tehtävät standardointielimille. Tässä on ehkä kyse perusperiaatteesta, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta ja yhdenmukaistamisesta, missä haluamme vastavuoroisen tunnistamisen, niin missä taas yhdenmukaistamisen. Tästä asiasta pitää keskustella, sillä me, meillähän on Meillähän on 27 erilaista versiota standardoinnista. Ehkä pitäisi mennä vastavuoroisen tunnustamisen suuntaan. Ja eurooppalaisella tasolla standardointi, anteeksi siis yhdenmukaistaminen, on haastavaa. Kuten sanoitte, taloudessa on kansallisia standardeja, EU, standardeja ja kansainvälisiä standardeja. Tämä pitäisi ottaa huomioon ennen kaikkea sisämarkkinoilla. Mitä tarvitsemme tällä alalla? Myös tämä herra Bytikoferin kysymys myös puutteellisesta rahoituksesta tällä alalla on hyvin olennainen kysymys. Ei taida olla muita puheenvuoroja tähän asiaan, joten haluaisin Haluaisin kysyä komissiolta tähän äm, mielipidettä herra Dirsha. Nyt kun olemme muuttaneet tätä esityslistaa, niin on ehkä ymmärrettävähän ne ei ole tällä, tällä hetkellä, mutta silti haluaisin pysyä tässä, tässä esityslistalla. Ja fakta on se, että 23. kesäkuuta meillä on seuraava keskustelu. Ja Tarkistukset pitää toimittaa 24. kesäkuuta mennessä. Meillä on sitten äänestys täällä käsittely tarkistuksesta ja äänestys 13. heinäkuuta ja IMKON äänestys on toinen syyskuuta. Täysistunnon äänestys taas on sitten joko syyskuun kakkosistunnossa tai lokakuun ykkösistunnossa. Jos kaikki ovat samaa mieltä, niin antaisin puheenvuoron vielä herra Bytikofferille tässä. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kollega Weberiä näistä huomioista, jotka teitte. Minulla ei tähän aikatauluun mitään lisättävää. Haluaisin vain vielä kommentoida muutamaa seikkaa. En ole varma, onko, pitäisikö meidän laajentaa tätä teemaa, kuten herra Weber sanoi, että saisimmeko sen siis näihin puitteisiin mukaan? Standardien merkitys on sellainen, en, en ole varma ymmärsinkö herra Weberin oikein, mutta minä ymmärsin sen niin, että standardien merkitys ei ole taloudelle ja teollisuudelle mikään työläsasia, vai ennen kaikkea mahdollisuus. On ollut laajaa keskustelua esim, esimerkiksi se carbon leakage-asiasta. Julkisuudessahan on ollut mielipiteitä siitä, että ongelma ei ole niin suuri kuin tietyt tahot ovat sen esittäneet. Mutta jos ei keskitytä pelkästään eurooppalaiseen näkökulmaan, vaan otetaan huomioon esimerkiksi se, millä kunnianhimolla tietyt kehitysmaat, joissa teknologinen kehitys on tietysti erilaista, jolla, jo, millä kunnianhimolla niillä, niissä siis edistytään, niin silloin pitää kyllä kunnioituksella sanoa, että, että siellä ei haluta odottaa tai juosta muiden maiden perässä, vaan ne, ne halutaan, he haluavat kulkea omaa tietänsä. Me olemme nyt tilanteessa, jossa meidän pitää miettiä, Haluammeko olla esikuva muille? Kiinalaiset eivät esimerkiksi odota enää, että eurooppalaisen, eurooppalaiset haluaisivat olla esikuva, vaan kiinalaiset yrittävät jopa päästä meidän ohitsemme modernissa teknologiassa. Niinpä teollisuuspolitiikan kannalta olisi hyvin vaarallista, jos edustetaan sitä mielipidettä, että teollisuudelle pitää tehdä palvelus niin, että ollaan hyvin varovaisia standardien kehittämisessä. Päinvastoin pitää juuri toimia. Meidän pitää yhteisillä standardeilla edistää innovointiin, innovoinnin vauhtia. Muuten emme tässä kilpailussa pärjää. Kiitos. Äh. Kiitos herra Bytikova siirrymme esitysten seuraavaan kohtaan, eli uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeihin. Venä Langen on tässä valmistelija ja hän saa seuraavaksi puheenvuoron. President. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt siinä vaiheessa, jossa keskustelemme tarkistuksesta. Niitä on yhteensä 219. Ne keskittyvät ennen kaikkea 18 eri kohtaan. Ensimmäinen keskee oikeusperustaan. Siinä on kyse siitä, pitäisikö tämä sisämarkkina-artikla ottaa mukaan. Ja sitten on tämä asetus henkilöautojen päästönormeista. Meidän pitää äänestää tästä asiasta. Ehkä Envi on vielä tästä antanut lausunnon. Sitten seuraava kysymys on tämä lyhy, pitkän, anteeksi, siis lyhyen aikavälin päästötavoite. Mitä siis tulee tähän korkeuteen, niin on ehdotuksia annettu siitä. Komissiohan on sanonut 175 grammaa. Ehdotuksia on siis annettu siitä, että tämä raja pitäisi asettaa alemmaksi. Rova Hams, Rova Hall Sosa Wagner Thompson ja muutamat muut ovat sanonut 165 tai 160. Nykyisen tilanteen perusteella minä ehdotan, että seuraamme tässä komission ehdotusta, eli pysymme 175 grammassa. Toinen on sitten tämä pitkän aikavälin tavoitearvo, ja sen määräajan suhteen pitkän aikavälin komission ehdotus on 135 grammaa. Tässä on ehdotettu 160 grammaa, 150 grammaa. On ehdotettu myös alempia arvoja 125 ja 130. Myös 155 on ollut ehdotuksena. 100 35 grammaa on ehdotettu määräajalla 2025. Minä olen ehdottanut, ehdottanut porrastusta, mutta haluaisin vetää sen takaisin ja haluaisin antaa tässä kompromissiehdotuksen, joka on 150 grammaa. Ja tämä vastaa Envin ehdotusta. 150 on tarpeeksi kunnianhimoinen ja se käsittelee näitä avoimia kysymyksiä järkevästi. Sitten soveltamisalan laajennus. Tästä on vain kaksi ehdotusta, jossa M2 ja N2-kategoriat luokat otettaisiin mukaan. Tässä on komissio sanonut, että tämä koskee luokkaan N1 ja haluaisin, että pysytään tässä komission ehdotuksessa. Sitten on äm, esimerkiksi jalanjäljestä footprint annettu ö, äh, ehdotuksia, näitä ei voida kannattaa. Kuudenneksi se kysymys, milloin tämä kaikki käynnistetään. Käynnistysvaihe siis mukaan lukien, milloin tämä asetus tulee voimaan. Tästä on annettu ehdotuksia, että porrastus sovellettaisiin, sitä sovelletta sen mukaan, kuin henkilöautojen päästönormiasetuksessa. Esimerkiksi Frau Dikau, Rouva Dikau ja Rouva Hams ovat antaneet tässä ehdotuksia. Oma ehdotukseni on äm, näiden ehdotuksen joukosta se, että tämä määräaika sitä siirrettäisiin äm, vuoteen 2015, ensimmäinen, ensimmäistä 2015, ja että ensimmäisenä vuonna käyttäisi 65 prosentin laskentaa, ja vuodesta 2016 lähtien sitten otetaan täysin mukaan nämä valmistuneet ajoneuvot. Tämä on siis keskitie näissä ehdotuksissa. Tietysti kaikki haluavat, että oma tarkistus saadaan mukaan, mutta sillä, sillä lailla ei päästä kompromisseihin. Sitten ää, meillä on nämä, nämä superluotojen kysymykset. Siellä on ehdotettu poistamista ja vahvistamista. Haluaisin tässä viitata henkilöautojen päästönormien asetuksen säännöksiin. Rybik, Tsatsimarkakis, Valean ja niin, pois, äh, niin poispäin ovat myös ehdottaneet tätä. Mielestäni tämä on oikeudenmukaista, sillä, sillä tässähän ei voida ottaa raskaiden ajoneuvojen arvoja mukaan tai noudattaa niiden mallia. Sitten meillä on näistä ympäristöystävällisistä ajoneuvoista nämä ehdotukset esimerkiksi 1,5-kertaisesti vuoteen 2018 lähtien. Tässä siis noudatan sinne komission ehdotusta. Tarkistuksia on myös artiklaan 7, joka on mielestäni vain muotoilua koskevia tarkistuksia. Sitten äh, nämä liikapäästömaksut. Tämä on ristiriitainen kohta. Haluaisin ehdottaa kompromissitarkistusta neljä. Tietysti kaikki tämä pätee 2015, jos asetus silloin tulee voimaan. Ja tärkein kohta tässä on se, että komissio 120 ehdottaa 120 euroa, jos mennään yli kolmen gramman. Ja tässä pitäisi mielestäni ottaa 95 euroa käyttöön tänä määrä aikana. Täm, tässä siis ehdottaisimme alempaa arvoa kuin komissio. Tämäkin, tämäkin vastaa Envi-valiokunnan ehdotuksia. Sitten julkaisu velvollisuudet. Tässä on Rybik, äh, Marinesko, Shatsimakakis ja Valeanin tarkistukset. Haluaisin olla niistä samaa mieltä. Ja sitten poikkeukset, eli piensarja valmistajien poikkeukset. Rova Tikao on tehnyt tästä tarkistuksen ja ehdottanut 30 000. Itse ehdotan 25 000 tässä kohtaa. Sitten ekoinnovaatiot. Tässä Rova Harms on ehdottanut poistamista Shachimakes Valean, Rybi ja Tikao ovat myös viittaavat tästä myös henkilöautojen päästönormiasetukseen – ja Rova Tikauhan on ehdottanut sitä erilaista arvoa. Tämä on tekninen kysymys ja se, se voidaanko tässä ottaa korkeampia arvoja mukaan, sitä voidaan miettiä. Tämä robotika on, tarkistus en tiedä saammeko siinä enemmistöä aikaiseksi. Sitten seuraava tärkeä kysymys, eli nopeuden rajoittaminen. Tästä on paljon tarkistuksia, että tämä johdantoosan kohta 24 poistettaisiin ja että vi- tähän lisättäisiin siis tämä uusi kohta. On myös tarkistuksia, jotka tukevat minun kantaani eri puolueryhmistä. Roms Äh, Rova Hams muun muassa haluaisivat viitata muun muassa tässä astuksen 92 e-, ety. Sitten tässä on herra Groten ehdotus uudesta kohdasta 9a. Ja herra Grote ehdottaa tässä 120 kilometriä tunnissa, muut 110 ähm, kilometriä tai 100 kilometriä tunnissa. Tässä meidän pitää äänestää hieman ristiriitaisesti. Olen oman mielipiteeni osoittanut jo näissä ehdotuksissa ja pidän sitä oikeana, sillä nopeuden rajoittaminen on todellakin jäsenvaltioiden toimivaltaa. Sitten Sitten artikla 12. Ryvi Markakis Chartori ähm, ja, ja tässä heillä on luultavasti enemmistö. Tässä kompromissi numero kuusi on olennainen. Eli tästä kannatamme poistamista. Sitten kategorioiden M2 ja N2-luokkien mukaan ottaminen, eli kompromissi 5. Tämä on hyvin laaja artikla, ja tässä on useita tarkistuksia, ja tässä haluaisimme noudattaa keskitietä. Ja sitten footprint, jalanjälki, artikla 12 on esitetty tämän kohdan poistamista. Ja sitten meillä on täydennetyt ajoneuvot. Tässä on kyse siis metodista. Ja tarkistukset ovat samansuuntaisia, ehdotetaan poistamista, mutta muut ehdottavat sitä, että komission pitää vuoteen 2011 mennessä ehdottaa metodia näiden päästöjen laskentaan. Viimeinen kohta on tietojen välitys. Eli vuodesta 2011, sen sijaan siis vuosi 2013 otettaisiin. Nämä ovat siis olennaiset kohdat. Yritin näissä siis kuusi kriittisintä mainita. Yritin nämä siis mainita kuudessa kompromissitarkistuksessa ja nämä kompromissit haluaisin heti keskustelun jälkeen jakaa, jos nyt sitä ei vielä tehty. Mitä tulee sitten menettelyyn? Meillä oli keskustelu herra Kälähänin kanssa rajoittamisesta. Olemme todenneet muutamia seikkoja, joista me pitää päättää. Eli puheenjohtajien pitää päättää, mikä on tiettyjen valikuntien toimivaltaa. Olemme tulleet siihen, että jokainen tekee oman mietintönsä ja sitten keskustelemme asiasta. Keskusteluissa Envi-valiokunnassa oli laaja konsensus näistä minun kompromisseistani. Kiitos. Danke, Werner Langen. Kiitos, herra Langen. Seuraavana Pirello. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun olen äh, ensimmäisen kerran lukenut tarkistukset, joita on esitetty Langenin mietintöön, voidaan huomata, että suurin osa niistä äh, on samantapainen, niissä on sama punainen lanka, eli ne koskevat eh, päivää, jolloin nämä hiilidioksidipäästöt näitä ajoneuvoja varten astuvat voimaan. Kaiken kaikkiaan pyydetään pitkiä määräaikoja. Minun mielestäni se on merkki, jota ei pidä aliarvioida. Minä itse olen tehnyt tarkistuksia, jotka menevät juuri tähän suuntaan. Ja olen useaan kertaan perustellut oman kantani. Siinä otetaan huomioon markkinoiden eh, tilanne näillä ajoneuvoilla. Uudet eh, kaupallisten, eh, kaupallisen autokannan uudistuminen ei ole niin dynaaminen kuin kaupallisella tasolla, vaan se tarkoittaa ainakin kymmenen vuotta. On otettava huomioon myös pidemmät tuotantosykleet, ne ovat autoja hitaammat ja pidemmät kun ajatellaan komission ehdotusta 135 grammaa, se edellyttää suuria ponnisteluja autoteollisuudelta. Meidän on annettava teollisuudelle aikaa sopeutua. Siksi tietenkin tarkistuksen, jossa pyydetään, että määräaikaa pidennettäisiin vuodesta 2020 vuoteen 2025. 25. Jos nyt uskon, että jos näin tehdään, niin silloin voitaisiin ajatella rajaa 160 grammaa. Sitten pyydetään vuoteen 2011 mennessä ehdotuksia Tämä asetusehdotus tulee aikaan, jolloin kärsimme taloudellisesta kriisistä meidän pitäisi olla erittäin tarkkaavaisia, kun määrittelemme hyvin ahtaita päästörajoja. Täällä on joitakin tarkistuksia, jossa lasketaan päästörajoja 135-125 hiilidioksidikrammaan kilometriä kohti. En ole aivan varma, onko tekniikka vielä valmis pääsemään näihin tuloksiin pelkäänpä että investoinnit koituvat liian kalliiksi ja sillä saattaa olla vaikutuksia työllisyyteen. Kiitoksia. Ja danke. next. Kiitos. Seuraavana Rova Holm. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Langenia hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on kattavasti käynyt läpi näitä ehdotuksiaan haluaisin aloittaa parilla seikalla, joita ehkä ei mainittu vielä, mutta joista kannattaisi olla yhtä mieltä. Toinen on ensinnäkin tämä teollisuusperäinen ö, argumentti. Siihen liittyvät tarkistukset pyrkivät parantamaan tilannetta. Sitten toinen seikka, jota mielestäni ei ole vielä otettu huomioon, liittyy siihen, että pitäisi olla laskentatapa, joka on samanlainen kuin superluottoja koskeva, mutta vastakkaisella tavalla laskettu, niin että saadaan tasapainotettua tämä superluottojärjestelmä, koska sen heikkous on siinä, että se helpottaa autojen rakentajia saamaan houkutuksen luoda edelleenkin korkeasti, korkeapäästöisiä ajoneuvoja. Ehkäpä tässä on tällainen pieni filosofinen mielipideero toisaalta niiden välillä, joiden mielestä teollisuus kyllä kykenee innovoimaan. Ja kun nyt katsotaan, mitä CARS-direktiivin osalta on tapahtunut, niin itse asiassa tämä teollisuus, ajoneuvoteollisuus on mennyt pidemmälle kuin mitä hiilidioksididirektiivi olisi edellyttänyt. Päivästä päivään voimme ällistyä, kun näemme, kuinka tavalliset perheautot, joissa ei ole mitään hienon hienoa teknologiaa, vaan aivan tavallista, parasta valmistuskäytäntöä noudattavia välineitä, niin edell jatkuvasti pystyvät ajamaan pienemmin päästöin. Joten minä kyllä uskon siihen, että ajoneuvoteollisuus pystyy itsekin menemään askeleen eteenpäin. Ja meidän täytyy tukea innovaatioita, koska nimenomaan innovaatioissa on Euroopan työpaikkojen tulevaisuus. USAssahan päästöt laskevat noin 5 prosenttia vuosittain. Me emme halua todellakaan jäädä jälkijunaan USAn perään joten emme, meillä on velvollisuus olla mahdollistamatta sitä, että ajoneuvoteollisuudella on liian helppoa. Emme voi ö, saattaa ajoneuvoteollisuutta houkutukseen jatkaa status quoon tiellä, vaan meidän täytyy rohkaista ajoneuvoteollisuutta innovoimaan. Ja on aivan mahdollista puhua näistä 15 gramman mikroluottojärjestelmästä koska 15 gramman superluottojärjestelmä rohkaisee juuri uusien ajoneuvotyyppien valmistamiseen, valmistamiseen. Meidän täytyy juuri tällaiseen toimintaan antaa kimmokkeita ja motivaatiota ja bonuksia. Sitten vielä pari seikkaa oikeudellisesta perustasta. Nimenomaan ympäristö on tässä kaiken takana. Meidän täytyy pitää edelleenkin ympäristö oikeusperustana, ympäristöartikla oikeusperustana. Ja kun ajatellaan nyt näitä hiilidioksidigrammoja, niin kyllä minä mielestä, minun mielestäni meidän pitäisi valita alhaisimmat luvut. En nyt käy tässä lukuja ja päivämääriä läpi, mutta meidän täytyy olla mahdollisimman kunnianhimoisia. Ja kannattaa myös korostaa sitä, että PK-yritykset kyllä pyytävät meitä hyväksymään tiukkoja tavoitteita. Britanniassa PK-yritysten liitto on aivan yksiselitteinen tämän asian suhteen. Haluavat, että päästöstandardit ovat alhaisempia, ja tämä kannattaa pitää mielessä, kun pohdimme näitä tarkistuksia. Ja tämähän pätee myös rangaistuksiin, sakkoihin. 120 grammaa on paljon todennäköisempi taso motivoimaan autojen rakentajia tekemään asioita eri tavalla. Eivät sen sijaan, että pitäisivät meitä häiriköinä. Ja jos nyt ajatellaan, että olisiko tämä sakko sitten könttäsumma vai olisiko jotenkin eritelty summa, niin siitä voidaan vielä keskustella jatkossa. Mutta tärkeää on se, että ymmärrämme, että nyt täytyy mennä pidemmälle ja nopeammin eteenpäin. Edustaja Langen mainitsi kompromissitarkistuksia. Itse en ole tekstejä vielä nähnyt, niitä varmaan on saatavilla. Olisi kyllä suureksi avuksi, jos voisimme vielä varjoesittelijöiden kokouksessa palata näihin asioihin, viedä asioita eteenpäin yhdessä. Ehkä herra Langen voisi helpottaa näitä meidän keskustelujamme. Eli voimme sanoa, että me on todella alueita, joiden parissa voimme mennä eteenpäin löytää yhteistä maaperää. Kiitos. Seuraavana herra Chateau. Merci, monsieur le président. Et... Kiitoksia puheenjohtajan, kiitoksia esittelijälle tästä alustuksesta. Puheenvuoroni on täysin Rova Hallin linjoilla sekä sisällön puolesta että myöskin siinä, että pyydän että järjestettäisiin kokous esittelijän ja varjesittelijöiden kesken näistä Langenin ehdotuksista. Jos nyt jätetään syrjään tekniset näkökohdat, niin uskon, että tällaisessa taloudellisessa ja ilmastollisessa energiaa tilanteessa, joka on hyvin dramaattinen, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko teemme niin, että suojelemme yrityksiä, niin kuin yritykset, niin kuin kaikkein suurimmat niistä pyytävät. Haluaisin, että tässä ottaisimme vähän etäisyyttä verrattuna amerikkalaiseen tilanteeseen. Siellä monet kongressin jäsenet hyvin pitkään tukivat näitä poikkeuspyyntöjä, joita isot yritykset, kuten General Motors, esittivät. Ja nyt näin, mikä tilanne on. General Motorsin pörssi, mä nyt nollassa, se oli aivan suurin yritys Amerikassa. Sitten on otettava huomioon se vaihtoehto, että vaikka ajatellaan eh, vapaakauppasopimusta Etelä-Korean kanssa ja kun energia hinta nousee, koska tulevina kuukausina se tulee nousemaan ja jälleen olemme tilanteessa, jossa meillä on yrityksiä ja kuluttajia, joiden on pärjättävä energian korkeamman hinnan kanssa. Ja tässä meidän on ajateltava, että tämän parlamentin ja poliitikkojen tehtävänä on saattaa yritykset tilanteeseen, jossa ottavat huomioon kunnianhimoisesti eh, pitkän aikatahtävän tavoitteet ja oman vastuunsa. Meillä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Joko siis menemme mukaan yritysten pyyntöihin tai sitten äh, pakotamme yritykset hyväksymään kunnianhimoisemman sääntelyn. Kaksi vuotta sitten tässä parlamentissa keskusteltiin henkilöautoista ja huomasimme, että se, mikä, mitä silloin autoteollisuus piti täysin mahdottavana, niin niin nyt on menty jopa pidemmälle kuin mitä silloin pidettiin mahdottomana. On siis erittäin tärkeää, että hyötyajoneuvojen kohdalla toimitaan paljon nopeammin ja niin menneen pidemmälle ja meidän on pidettävä kiinni nämä 165 grammaa vuoteen 2014 ja tärkeät tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Meidän on todella kannettava vastuumme, jotta voimme puolustaa kunnianhimoista ilmastoa kunnioittavaa autoteollisuutta, jossa otetaan huomioon myös kuluttajien ostovoimia ja yritysten edinkelpoisuus. Ford, bitte. Kiitos. Seuraavana Rouva Ford. Very much. Kiitoksia kovasti. Olen yhtä mieltä kaiken, lähes kaiken sen kanssa, mitä on sanottu, enkä ollenkaan kadehdi esittelijää, kun täytyy päättää näistä tavoitteista. Meillähän on eriäviä mielipiteitä sekä tässä valiokunnassa että ympäristövaliokunnan kanssa. Haluan myös kiittää edustaja Hollia ja hänen kommenteistaan, jotka liittyvät innovaatioihin. Minun tarkistukseni 18 ja 85 liittyvät nopeusrajoittimiin ja hiilidioksidin niiden välisen yhteyteen. Olen yhtä mieltä kommenteista, jotka liittyvät polttoaineiden kasvavaan hintaan. Erityisesti kun ajatellaan pk-yrityksiä, jotka tällä hetkellä tarkastelevat liiketoimintansa hintaa, ovat erittäin huolissaan siitä, että hinnat nousevat. Ja kun olen käynyt keskusteluja näiden ihmisten kanssa, niin he ovat sanoneet, että jos olisi ajoneuvon, äh, siis ajonopeuden rajoitin ja se laskisi äh, polttoaineen hintaa, niin siitähän olisi vain hyötyä. Olen siis ymmärtänyt, että äh, tällaiset rajoittimet liittyvät kansalliseen äh, to- toimivaltaan. Jos olisi sellaisia innovaatioita, jotka alentaisivat niin polttoaineen hintaa kuin hiilidioksidipäästöjäkin, niin kyllä varmasti autojen rakentajat näkisivät, millaista hyötyä siitä olisi, kun laskisivat hiilidioksidipäästöjä. Ja varmasti ostajiakin voitaisiin rohkaista äh, ostamaan tällaisia innovaatioita, ajoneuvon rajoittamia tai muita, ilman että se olisi pakollista. Ja autojen rakentajatkin rohkaistuisivat näkemään hyödyt, sen hyödyt, mitä tällaisista innovaatioista olisi. Joten tällä tavalla voisimme antaa teollisuudelle kannustimia. Kiitos. Ja danke vielmals. Kiitos. Seuraava rouva van Brandt. Dank u voorzitter. Um, en eerst en vooral ook uh, aan de rapporteur. Erg bedankt ook voor het uh, nog... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ja haluaisin kiittää tästä hyvin kokonaisvaltaisesta näkemyksestä, jossa käsiteltiin kaikkia näitä ongelmia ja haasteita, joita tähän liittyy. Tiedämme, että annamme tässä lausuntoa ja päätös tehdään tietenkin eh, täysistunnossa ja ympäristö- asioiden valiokunnassa. Sitten näistä kysy- teknisistä kysymyksistä, joita on esitelty eh, esittelijälle. Täällähän puhutaan jo kompromissitarkistuksesta. Oletan, että kyseessä on tämän valiokunnan kompromissitarkistukset. Eh, olisin aika ihmeissäni, niin jos olisimme jo nyt ehtineet kuulemaan kaikkia eh, poliittisia ryhmiä ympäristövaliokunnassa. Haluaisin esittää yleishuomion, joka on samansuuntainen kuin Halle ja Jadu juuri sanoivat. Olen usein kuullut sanottavan kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä, että meidän on uskottava tekniikkaan, koska tekniikan avulla voimme päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Sitten huomaan, että alamme pelkäämään, kun meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja saatava teollisuus hyväksymään tiettyjä normeja ja tekemään tiettyjä asioita. Minä olen omalta osaltani asettanut kunnianhimoisia tavoitteita, mutta olen hieman peloissani näistä kompromissiehdotuksista, joilla heikennetään komission ehdotusta. Tiedän, että komissio on yleensä realistinen ja sen ehdotukset ovat yleensä sellaisia, joita teollisuus kyllä voi toteuttaa, joten uskon, että parlamenttina meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia kuin nyt. Omalta osaltani edellytän selkeyttä Minusta ei voida hyväksyä eh, tällaisia kompromissiehdotuksia, joilla heikennetään komission ehdotusta. Tuen esittelijän kantaa koskien nopeusrajoittimia. Henkilökohtaisesti tuen täysin sitä. Itse asiassa olen taistellut niiden puolesta jo aikaisemmassa elämässäni. Minusta meidän pitäisi tehdä hyvä ehdotus tässä valiokunnassa tästä asiasta. Kiitos. Sitten vielä komissiolta lyhyt puheenvuoro tähän asiaan. Thank you. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti edustaja Langenille erittäin kattavasta yhteenvedosta näistä muutosehdotuksista, joita on suuri lukumäärä ja jotka ovat vähintään, vähintäänkin monimutkaisia. Tulee olemaan kiintoisaa nähdä kompromissitarkistuksia, jotta näen, mitkä, minkälaisia kompromisseja lopulta saadaan aikaan näistä moninaisista faktoista, luvuista, muista tiedoista. Vasta sitten nähdään, millaista pakettia täällä ehdotetaan. Olen yhtä mieltä monien puhujien kanssa. Me tarvitsemme kunnianhimoisen ehdotuksen. Kyllä varmasti parlamentti avittaa meitä tekemään tästä kunnianhimoisen ehdotuksen teollisuuteen nähden. Meillä on jo suuria haasteita, kun ajatellaan, kuinka hiilidioksidipäästöt kuljetussektorilla vain nousevat. Ja nyt meillä on mahdollisuus lyhyellä aikavälillä jossain määrin edes niitä saada aisoihin. Eli me tarvitsemme pitkän tähtäyksen ja lyhyen tähtäyksen tavoitteen. Ja molemmat komission ehdotuksen luvut perustuivat vaikutusanalyysiin. Ne tehtiin vasta sen jälkeen, kun teollisuutta oli konsultoitu ja niiden tulisi olla siis realistisia. Aivan kuten monet muutkin ovat sanoneet ja aivan kuten komission EU 2020-strategiassa sanotaan, innovaatiot edelleenkin ovat tärkeä asia. Vain jos meillä on kunnianhimoisia tavoitteita tuoda alas hiilidioksidipäästöjä teknologian keinoin, niin vain sillä tavalla voimme saada aikaan innovatiivista teollisuutta. Vain asetusten avulla voimme innovo- innovoida. Nämä ovat siis erittäin tärkeitä asioita, jotka on syytä pitää mielessä. Erityinen alue, josta olen huolissani, liittyy superluottoihin. Omassa ehdotuksessamme meillä oli ajatus siitä, että jos ajoneuvoja, jotka päästävät vähemmän kuin 15 grammaa, niitä olisi markkinoilla silloin, superluotot astuisivat kuvaan. Jos me haluamme pieniä kuorma-autoja markkinoille, tarvitaan näitä superluottoja. Olen ymmärtänyt, että yksi autonrakentaja tulee, on aikeissa rakentaa sähkökuorma-autoja ja sen vuoksi tämä 15 gramman tavoite on paljon mielekkäämpi kuin 50 prosentin tavoite. Tätä korostan ja painotan. Ja se, että kaupunkiympäristöissä käytettäisiin sähkökuorma-autoja, niin varmasti pitkällä aikavälillä voimme tätä viedä eteenpäin. Eli johtopäätös. Tarvitaan kunnianhimoinen ehdotus, tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita niin päästöjen kuin aikataulujenkin suhteen. Meidän täytyy rohkaista innovaatioita ylipäänsä ajoneuvoteollisuudessa ja odottelen lopullisia kompromissitarkistuksia äänestyksen jälkeen. Kiitos. Kiitos. Ähm, Rova Merkes, äh, anteeksi, että en nähnyt teitä äsken. Nyt vielä teidän lyhyt puheenvuoron. Kiitos ja kiitos kaikille edellisille puhujille, joiden kanssa olen suurilta osin samaa mieltä, jos ne ovat kunnianhimoisia. Teknologia, teknologia, teknologia on olemassa ja politiikkaa pitäisi olla. Niinpä me olemme nähneet, niinpä olen niin sanonut, että 125 grammaa olisi sopiva kunnianhimoinen tavoite. Ja nopeusrajoitus pitäisi olla 100 kilometriä tunnissa. Se johtaisi 6-7 prosentin tehokkuusparannukseen. Oli myös huomioita työvoiman tilanteesta näissä kriisiajoissa. Tämä johtaa työpaikkojen syntymiseen, eri työpaikkojen syntymiseen. Tietysti meidän pitää tukea työtä ja uuden kunnianhimoisen aikakauden syntymistä, joten emme saa heikentää tätä asetusta tai komission ehdotusta. Se ei saisi olla jopa minun mielestäni kunnianhimoisempi. Pitää innovoida, stimuloida ja säännellä kunnianhimoisesti. Kiitos. Kiitos ja vielä lyhyesti herra Langen. Nö. Niin, puhun lyhyesti. Minä ihmettelin tätä komission lausuntoa. Komissio tekee ehdotuksen ja vaatii parlamentilta, että parlamentti olisi kunnian, kunnianhimoisempi kuin komissio. Tämähän on melko kummallista. Tätä en ole koskaan kokenut, että, että ei tueta parlamentin ehdotusta. Minä kyllä tuen komission ehdotusta tässä. Kiitos niille kollegoille, jotka tukivat tätä muutettua tulkintaamme. Meidän pitää saavuttaa todelliset vähennykset ja komissio on tehnyt toteutettavan ehdotuksen ja sillä pitää antaa realistiset määräajat hiilidioksidipäästöissä henkilöautoissa olemme keskustelleet tästä samasta asiasta ja enemmistöllä olemme päättäneet, että pitää olla tietty siirtymäaika teollisuudella. Näin tulokset ovat parempia kuin tiukemman sääntelyn tilanteessa. Sitten tämä, tämä superluottojen ja sähköautojen kysymys voidaan puhua siitä, onko 50 grammaa vai 50 prosenttia tämä tavoite. Tässä ei ole kyse pienten ajoneuvojen edistämisestä, vaan pienten hyötyajoneuvojen edistämisestä 350 kiloon asti. Sähköautot ovat aivan eri aihe. Jos pienillä hyötyajoneuvoilla, jos sillä annetaan mahdollisuus ja luotot, se voidaan ottaa käyttöön. Sitten Rova Hall ja herra Jadot kysyivät sitä, mikä näiden kompromissin tilanne nyt on. Nämä ovat siis minun ehdotuksiani näiden tarkistusten perusteella, jotka kokouksen jälkeen jaetaan, jotta voitte sitten ottaa niihin kantaa. Äänestyshän on vasta tämän ku, äh, vasta kuun lopulla. Joten meillä on siis vielä mahdollisuus keskustella asiasta. Rova Fortin huomio, sitä pitää miettiä näiden nopeiden rajoittamien suhteen. Rova van Brent, hänelle en ole sanonut, että olen nopeuden rajoittamien puolella. Että näin en, en ole sanonut, ehkä oli kyse tulkkausvirheestä. Olen muuten sitä mieltä, että loppujen lopuksi me enemmistönä saamme hyvän kompromissin aikaiseksi, sillä mehän tuemme samoja tavoitteita. Kiitos. Kiitos herra Langen. Sitten vielä tästä aikataulusta, eli seuraava keskustelu on seitsemäs, niin anteeksi siis. Ensimmäinen keskustelu oli 7. 7. huhtikuuta ja Äänestys on 24. kesäkuuta ja Envissä äänestys on luultavasti heinäkuussa. Tämä siis tästä esityslistan kohdasta, kohdasta. Ja nyt vaihdamme puheenjohtajaa. Please, colleagues. Queridos colegas, vamos a... Hyvät kollegat, aloitamme nyt keskustelun komission jäsenen kanssa, joka vastaa digitaalisista sisällöistä. Hän on Rauva Cruz. Hän esittelee meille Euroopan digitaalisen agendan, jonka komissio on valmistellut. Tunnemme tämän tekstin. Nyt hän itse esittelee sen ja näin vastaa siihen sitoumukseen, jonka hän aikaisemmin antoi. Eli hän on luvannut esitellä sen meille niin pian kuin mahdollista tässä valiokunnassa. On aivan selvää, että ne esittelee meille nyt yhden kaikkein tärkeimmistä strategisista tavoitteista, joka leimaa vahvimmin 2020 strategiaa. Minun mielestäni se on se, jolla on eniten potentiaalia niin, että voidaan luoda kilpailukykyä ja kasvua Euroopan talouteen. Hyvä vara, puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Ja kiitoksia siitä, että olette paikalla. Thank you much. Um... Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, niin todellakin tässä pidän sen, minkä jo aiemmin lupasin. Ja aivan piakkoin siis lupasin teille informoida tästä digitaalisesta agendasta. Komission ehdotus Euroopan digitaalisesta agendasta tuli hyväksytyksi 19.5. Se on euro, EU 2020 strategian ensimmäinen askel. Vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun Barroson uusi komissio astui virkaansa. Haluaisin ensin kiittää teitä kovasti, koska te olette kantaneet tärkeän keon tämän projektin kekoon, erityisesti Pilar del Castillo näin on tehnyt ja myös varjoesittelijät. Ivaila Calvin, Philip Lambert muun muassa. Raportista kyllä käy ilmi, mitä eh, digitaalinen agenda loppujen lopuksi on ja mitä komissio siitä ajattelee. Niin, Uskon, että me kaikki tässä työskentelemme samaan suuntaan ja meillä on samankaltaisia huolenaiheita ja haasteitakin edessämme. Joka tapauksessa on sangen selvää se, että meillä on yksi yhteinen etu, nimittäin se, että haluamme parantaa Euroopan kansalaisten elämää ja digitaalinen agenda on omiaan avittamaan heitä. Se tarjoaa useita ongelmia, näin, ratkaisuja fragmentoitujen digitaalimarkkinoiden ongelmiin, muun muassa kyberrikollisuuden ongelmaan, investointien puutteeseen, verkostoihin, innovaation ja tutkimuksen puutteeseen, digitaalilukutaidon ja ylipäänsä taitojen puuttumiseen, mahdollisuuksien puuttumiseen, yhteiskunnan haasteiden haasteisiin vastaamiseen Ja aion hiukan näistä kaikista puhua vähän yksityiskohtaisemmin, jos teille sopii. Ensinnäkin digitaaliset yhtenäismarkkinat, sisämarkkinat, joissa digitaaliset palvelut ja hyödykkeet voivat päästä markkinoille kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. Tämä on olennainen elementti. Ja meidän täytyy avata sisällölle pääsy markkinoille, meidän täytyy para- yksinkertaistaa copyright-kysymyksiä, niiden hallinnointikysymyksiä ja rajat ylittävää lisenssöintiä. Meidän täytyy myös tehdä online-kaupankäynnistä asia, joka on mahdollista kaikkialla Euroopassa. Sitten hiukan tästä IE-direktiivistä. Se luo oikeudellisen puitteiston, joka tukee yhteen sopivuutta ja elektronisten allekirjoitusten ja identifikaatioiden koeta niiden edistämistä parantaa. Sitten standardit. Edelleenkin paljon heikkouksia löytyy standardoinnissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä julkisten viranomaisten työn koordinoinnissa. Ja siksi tarvitaan parempia ICT-standardeja informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden standardeja Euroopassa ja siksi me ehdotamme standardointia ja muutamia ö, oikeudellisia säädöksiä ICT- ja yhteensopivuuskysymyksissä vuoteen 2010 mennessä niin, että näitä ICT-standardeja kehiteltäisiin globaalisti. Me tulemme edistämään yhteen toimivuutta niin, että jo vuonna 2010 tänä vuonna aiomme hyväksyä yhteisen eurooppalaisen yhteentoimivuusstrategian ja eurooppalaisen yhteentoimivuuspuitteiston. Kolmas seikka näistä seitsemästä, luottamus ja turvallisuus. Hyvä puheenjohtaja, meidän kansalaisemme eivät ryhdy käyttämään sellaista teknologiaa, johon eivät luota. Ja jotta kansalaiset tuntisivat olonsa turvalliseksi myös online ympäristössä, meidän täytyy suojella heitä kyberrikollisuudelta, online-petoksilta ja identiteettirikoksilta. Tämä on jaettu vastuu yksilöiden ja julkisten ja yksityisten toimielinten kesken, niin kotona kuin ulkomaillakin. Komissio syyskuussa tulee tekemään ehdotuksen, siis tämän vuoden syyskuussa, moderniksi eurooppalaiseksi turvallisuusvirastojen verkostoksi, joka torjuu kyberhyökkäyksiä, informaatio- sisältöihin. Tulemme parantamaan Enisaa tältä pohjalta. Meidän tulee myös uudistaa tietosuojadirektiiviä. Komission täytyy ottaa huomioon myös informaatioyhteiskunnan yksityisyyskysymykset. Meidän täytyy arvioida sitä, miten vastaamme poliittisin keinoin näihin asioihin. Tulemme vuoden mittaan hyväksymään, laatimaan e, ja hyväksymään erilaisia ehdotuksia. Neljäs alue liittyy siihen, että tarvitaan nopeita ja ultranopeita internetyhteyksiä. Tarvitaan e, peruslaajakaista kaikille vuoteen 2013 mennessä. Se on edelleenkin tavoitteemme. Eli kaikki Koko Euroopan täytyy digitalisoitua. Me haluamme universaalin laajakaista järjestelmän niin, että se on vuoteen 2013 mennessä saatavilla kaikille ja meidän täytyy mahdollistaa ultranopeat yhteydet. Tällainen laajakaista tiedonanto tullaan esittelemään myöhemmin tänä vuonna. Se tulee olemaan erittäin tärkeä asiakirja, tämä tiedonanto. Niin ikään tulemme ehdottamaan äm, kunnianhimoista eurooppalaisia, äh, eurooppalaista spektrum äh, järjestelmää vuoteen. Eli tämä tullaan tekemään vuonna vuoteen 2015 mennessä. Äh, tulemme myös kuulemaan teitä ja jäsenvaltioita ja sidosryhmiä mukaan luettumaa mukaan luettuna radiotajuuspolitiikka huippukokous, jossa tulemme myös kuulemaan asiantuntijoita. Ja mitä tulee ehdotuksen sisältöön, niin komissio haluaa, että radiotaajuuksia käytettäisiin joustavammin ja paremmin hyödyksi. Ja uskon, että lainsäätäjät yhdessä jäsenvaltion kanssa voivat löytää yhteisymmärryksen poliittisista prioriteeteista vuoteen 2015 mennessä ja kykenevät asettamaan selkeitä tavoitteita. Mitä sitten tulee seuraavan sukupolven pääsyyn? Tulemme tekemään ehdotuksia, suosituksia sääntelyviranomaisille ja samanaikaisesti haluamme tehokkuuden turvata – Uskon, että kaikki voivat allekirjoittaa nämä ehdotukset, olla niiden kanssa yhtä mieltä, koska tässähän tietysti kuluttajain etu on kaiken edellä. Viides alue täytyy parantaa eurooppalaista ICT-tutkimusta ja innovaatiota. Te ja minä tiedämme, että edelleenkin Eurooppa aliinvestoi. Ponnistukset ovat tilkutäkkimäisiä, fragmentoituneita eikä tämä hyödytä meitä eikä tutkijoita. Meidän tulisi myös tutkimusten tuloksia hyödyntää markkinoilla paremmin. Jotta voisimme näihin haasteisiin vastata, niin komissio tulee ehdottamaan innovaatioaloitteen vuoteen 2010 mennessä. Kollegamme innovaatio- ja tutkimuskomissaari jo tekee työtä asian eteen mutta meillä on jo tiettyjä tavoitteita. Meidän täytyy saada enemmän yksityistä investointia ja meidän täytyy parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että voimme kaksinkertaistaa julkisen varainkäyttömme ICT-tutkimukseen 11 miljardin euroon vuoteen 2020 mennessä. Tulemme myös ehdottamaan toimia, jotta pk-yritykset pääsevät paremmin käsiksi EUn tutkimusvaroihin, samoin kuin nuorille tutkijoille täytyy tämä mahdollisuus antaa. Seuraava alue, äh, digitaalinen äh, lukutaito. Me emme voi hyväksyä sitä, että taitojen puute edelleenkin estää talouden eteenpäin menoa. Ei voida hyväksyä sitä, että ICT-alalla laahataan jälkijunassa. Vaikka edistystä on tehty, niin 30 prosenttia eurooppalaisista ei ole koskaan vieläkään käyttänyt internettiä. Tämän lisäksi Eurooppa kärsii siitä, että taitoa puuttuu. Tämä voi tarkoittaa, voidaan puhua jopa 70 000 IT-työpaikasta vuoteen 2015 mennessä. Jotta voimme tämän aukon täyttää, meidän täytyy lisätä varoja. Ja siksi meidän täytyy ottaa digitaali lukutaito seuraavan sosiaalirahastoasetuksen prioriteettien joukkoon. Sitten eh, ICTn hyödyt eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Meillä on, me olemme menettäneet monia mahdollisuuksia. Olisimme voineet puuttua sellaisiin haasteisiin kuin ikääntyvä väestö, ilmastonmuutos ja voisin jatkaa tätä litaniaa. Muistuttaisin teitä muutamista avaintoimista. Ensinnäkin ICT ja ympäristö. ICT-sektori voisi olla omiaan parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään eh, kasvihuonekaasupäästöjä. Ja me tulemme pohtimaan yhteisiä performanssimetodeja, ja jos tarvetta on, niin tulemme ehdottamaan myös, tekemään myös lainsäädäntöehdotuksia tältä, tällä alalla. Sitten e-hallinnointi. Kaikkein tärkein haaste on se, että saataisiin käyttöön julkisia online-palveluita, jotka toimivat rajat ylittävällä tavalla. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tulemme ehdottamaan uutta toimintasuunnitelmaa, jotta voisimme siis yhdessä jäsenvaltioiden kanssa puuttua niihin haasteisiin, jotka liittyvät mm, juuri näihin käyttäjäpalveluihin. Kun puhutaan ICTstä ja ikääntymisestä, niin me jäsenvaltioiden kanssa olemme yhdistäneet toimiamme, jotta voitaisiin parantaa asumista, asu, asuinoloja. Ja ö, olemmekin saaneet aikaan edistystä. Itse olen lanseerannut ohjelman, jonka avulla voimme tätä tietotekniikka-avusteisen asumisen ohjelmaa arvioida tulevina vuosina. Varmasti olette panneet merkille, että monet, nämä, monet näistä alueista ovat sellaisia, että niillä on myös kansainvälinen ulottuvuus. Edistystä voidaan saada ainoastaan, jos toimitaan globaalisti. Aiomme edelleenkin jatkaa internetin hyvän hallinnoinnin edistymistä. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jatkossakin toimia internethallinnointifoorumilla. Olen tyytyväinen siihen, että Francisco Sosa Wagner on sisällyttänyt tämän asian omaan mietintöönsä. Toivon, että tulevina viikkoina voitte nimetä osallistujat seuraavaan syyskuussa pidettävään internethallinnointifoorumiin, joka pidetään siis Vilnassa. Tämähän on hyvin monimutkainen ja kunnianhimoinen tämä agenda, jota olen teille selostanut, ja se edellyttää sitä, että meillä on teho, tehokkaat hallinnointi- ja täytäntöönpanorakenteet. Ja tämä tulee olemaan erittäin tärkeää koko tässä hankkeessa. Komission puheenjohtaja on jo perustanut komissaarien ryhmän, joka käsittelee digitaaliagendaa. Se tulee tekemään läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että toimet heijastuvat myös kansallisella tavalla – ja myös täällä parlamentissa tulevat otetuiksi huomioon, samoin kuin sidosryhmien joukossa. Tulemme myös mittaamaan digitaaliagendan edistymistä vuosittaisten tulostaulujen avulla. Organisoimme myös vuotuisen digitaalikokouksen, johon kaikki jäsenvaltiot, Euroopan parlamentin edustajat ja muut instituutiot voivat osallistua, samoin kuin sidosryhmien edustajat. Ja keskustellaan siis nimenomaan tästä tulostaulusta. Ja lopuksi EU 2020 strategian mukaisesti me tulemme raportoimaan vuotuisessa edistysraportissa saavutuksistamme Eurooppa-neuvostolle. Odotan hyvää yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tämä kunnianhimoinen digitaaliagenda myös tuottaa tulosta. Sitten vielä muutama lisäelementti, joka liittyy tähän työohjelmaan. Olen tietoinen siitä, että otamme tässä ehkäpä pienen riskin, kun meillä on näinkin niin sanotusti täyteen tupattu ohjelma. Täytyy myös pohtia uudistetun telekompaketin täytäntöönpanoa. Se täytyy jatkuvasti ottaa huomioon. Tulen lähettämään teille väliaikaraportin verkkovierailupalveluiden edistymisestä – Euroopan unionissa. Meillähän on kaksi asetusta. Tällä hetkellä verkkovierailuhinnat ovat alentuneet ja lisää edistystä kyllä vielä tarvitaan, jotta saadaan enemmän avoimuutta alalle. Toinen erittäin tärkeä avainkysymys niin teille kuin minullekin on clear that the new EU electronic communications rules. Internetin puolueettomuus. Meillä on jo hyvin tärkeitä välineitä, joiden avulla voimme tätä puolueettomuuskeskustelua mitata. Me emme saa antaa hätäisiä vastauksia näihin kysymyksiin ennen kuin olemme tutkineet, minkälaisia ongelmia on, jos sellaisia ylipäänsä on. Ja meidän täytyy tietysti nettineutraalius määritellä samalla tai muussa tapauksessa lisäämme vain monimutkaisuutta ja sumua tämän asian ympärille, eh, kun hälvennämme sitä. Eli keskustelemme asiasta ennen kuin ryhdymme sääntelyn avulla puuttumaan asiaan. Kuitenkin toistaisin sen eh, johtotähden, jota aion no-, noudattaa. Ensinnäkin ilmaisun vapaus on perustavaa laatua oleva asia. Siitä ei ole kahta kysymystäkään. Avoimuus eh, on asia, josta edes keskustella. Kolme täytyy investoida tehokkaisiin ja avoimiin verkkoihin. Ja neljänneksi, emme voi sallia sellaisia menettelyjä, jotka syrjivät kilpailijoita. Meidän täytyy tukea innovaatiota ja mahdollisuuksia kehittää tehokkaita bisnesmalleja. Minun osastoni tällä hetkellä analysoi julkisen kuulemisen tuloksia universaalin palveluperiaatteen tiimoilta, jonka toteutimme aiemmin keväällä, kuten tiedätte, ja tämä konsultaatiohan seurasi televisiota paketin neuvottelua vuotena, vuonna 2009. Erittäin tärkeä kysymys on se, josko universaalia palveluita käs, käsittelevillä EUn säädöksillä on mitään roolia ja vastaavatko ne tavoitteita. Avoin kuuleminen, joka päättyy 7.5. Sen tulokset ovat nyt saatavilla verkkosivullamme. Tällä hetkellä teemme työtä, kun pyrimme analysoimaan näitä, tätä kuulemista ja konsultaatiota. Korostan ja painotan sitä, että minulla ei ole vielä mitään alustavia ähm, näkemyksiä aiheesta. Tätä, tämänhetkistä harjoitetta ei voida äh, käsitellä muista tekijöistä erillään, ja kaikkihan liittyy kaikkeen, joten meidän täytyy pohtia tuloksia laajemmassa kontekstissa – Näinhän on tietysti koko digitaaliagendan laita. Se liittyy kaikkeen yhteiskunnassa, joten tämä täytyy ottaa huomioon. Sitten monimutkaiset kysymykset, joita vielä edelleen pöydällä on, niitä täytyy pohtia vuoden 2009 telekom-paketin ja EU 2020-strategian ja digitaaliagendan valossa. Aion syksyllä esittää uuden tiedonannon, jossa raportoin kuulemisen lopullisista tuloksista, yksilöin mahdollisia poli- poli- toimintamalleja. Ja jos näyttää tarpeelliselta, niin voimme tehdä lainsäädäntöehdotuksia. Siis jos vaikuttaa siltä, että sellainen on tarpeen, sitä harkitaan tuonnempana, mutta tässä vaiheessa on liian varhaista sanoa asiasta juuta tai jaata. Aamulla pidettiin televiestintäneuvoston kokousin, jos sallitte, niin kerron teille hiukan neuvoston tuloksista. Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät digitaaliagendaksi yksimielisesti ja hyväksyvät siis ne painopiste toimi toimi alat, jotka, joista teille kerroin. Kiinnittivät myös valtioiden ja hallitusten pää miesten huomion siihen, kuinka tärkeä digitaaliagenda on Euroopan unionin talouden ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Eli Eurooppa-neuvosto tulee kesäkuun huippukokouksessa ottamaan huomioon tämän. Se on tärkeää niin EUn kuin kansallisellakin taloilla. On erittäin tärkeää parantaa digitaaliagendan täytäntöönpanoa. Ja on tietenkin hieno asia, että ministerit hyväksyivät digitaaliagendan. Tämähän oli myös minulle mahdollisuus luoda ministereiden kanssa kumppanuus, koska emmehän me voi toimia ilman jäsenvaltioiden hallituksia, ministereitä. Näiden täytyy täytä, täytäntöönpanna se, mistä sopivat tänä aamuna. Heidän täytyy toteuttaa asiat järkevällä ja mielekkällä tavalla. Ja tämä otettiin kyllä ö, huomioon. Meillä oli myös kiintoisa mielipiteinen vaihto, vaihde, vaihto siitä, miten voimme parhaiten antaa Euroopan kansalaisille tietoa heidän oikeuksistaan, kun käyttävät televiestintäpalveluita, jotta voidaan parantaa kuluttajien luottamusta verkossa. Tämähän on yksi minun seitsemästä prioriteetistamme, turvallisuus ja luottamus, koska se on omiaan parantamaan kaikkien osallistumista niin, että ihmiset siis ovat miel- jotta ihmiset verkossa ostaisivat tuotteita, toteuttaisivat pankki, pankkiasioita ja niin, niin edespäin. Tarvits, niiden täytyy luottaa nettimaailman turvallisuuteen. Riikassa tullaan siis järjestämään seuraava internetfoorumi. Olen iloinen siitä, että Latvian hallitus on tällaisen mahdollisuuden järjestänyt. Tarjoavat paitsi tilat, tarjoavat myös toimistotiloja, laitteistoa, ohjelmistoa ja niin edespäin. Joten he kyllä myötä vaikuttavat tämän alan hedelmälliseen tulevaisuuteen. Myös Brysselissä tulemme järjestämään kokouksia aiheen tiimoilta ja Latvian hallitus on ilmoittanut, että tulisivat myös avittamaan näiden Brysselin kokousten sujuvuutta. Olen oikein iloinen siitä, että Latvian viranomaiset ovat sitoutuneet tällaiseen toimintaan näin hienolla tavalla. Haluaisin myös käyttää tilaisuuden hyödykseni ja kertoisin, että Barakin hallintokomitea piti kokouksen viime viikolla ja siellä valittiin äm, mahdollisia ehdokkaita. Virolainen henkilö Ando Reema. Hän tulee vieraaksemme tässä piakkoin. Äh, hän voi sitten kertoa itse omista taustoistaan ja toistaiseksi hankkimastaan kokemuksesta ja siitä, mitä hänen, hänestä nähden pitää tehdä. Barek on siis lähtökuopissa. Toivottavasti me olemme valmiita tekemään hyvää yhteistyötä. Paljonhan on vielä tehtävä. Varmasti tulette näkemään minua enemmän kuin haluattekaan ennen kuin kaikki suunnitelmat valmistuvat. Minä kyllä tulen kolkuttamaan ovellenne toisemmankin kerran. Ja toivottavasti te annatte minulle mahdollisuuden kertoa siitä, mitä teemme. Ja muuten lienee päivänselvää se, että tämä on yksi parhaista välineistämme täytäntöön panna sitä, mitä me paitsi toivomme tekevämme, mitä, mut, mutta myös mitä selitämme kansalaisille, mehän selitämme kansalaisille, että meidän täytyy käsitellä tätä kriisiä. Ja nyt tämän, tämän avulla voimme osoittaa, että terveellinen ja hyvä tulevaisuus on mahdollinen. Ja sitten äh, tällaiset äh, muovikortit äh, jaoin aamulla kaikille ministereille. Tämä on tällainen kaksipuolinen kortti, jossa josta näette, mitä, mihin uskomme ja mitä meidän pitää mielestämme tehdä. Tämä on muovia, tätä ei voi pilata mitenkään. Varmaan jossain vaiheessa vielä kadun, että nämä teille jaan, mutta jos niitä ei ole riittävästi, niin niitä kyllä löytyy myöhemmin lisää. Eh, querida comisaria, muchísimas gracias por la... Komission jäsen, suuret kiitokset tästä puheenvuorosta. Odotimme tätä asiakirjaa täällä kaikki ja olemme odottaneet sitä jo kaivuan. Ja kuten äh, aikaisemmin olette luvanneet että lupasitte tulla tänne ITRE-valiokuntaan mahdollisimman pian, niin kuin nyt tapahtui, otamme teidät oikein lämpimästi vastaan. Tällä kertaa ja aina kun tänne tulette, voitte ajatella, että tässä parlamentissa Tämä meidän valiokuntamme sali on teidän henkilökohtainen asuntonne melkeinpä. No niin. Minulla on täällä lista kollegoista, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Heitä on tietenkin aika lukuisia. Tällä hetkellä listalla on 15 kollegaa. Jos teille sopii, niin päätämme tähän listan. 16 on siis listalla Pyydän, jos vielä on puheenvuoropyyntöjä, niin pyydän, että ilmoittaudutte heti, koska on tärkeää, että tiedämme tarkkaan, kuinka monet haluavat pyytää puheen, puheenvuoron. Rova Ford vielä viimeisenä, siis 16 yhteensä. Otetaan nämä kolmessa ryhmässä niin, että komission jäsenen on helpompi vastata. Viisi, viisi ja kuusi edustajaa ensimmäisessä ryhmässä. Niin minä tietenkin myös haluaisin käyttää puheenvuoron en niinkään puheenjohtajana, vaan jäsenenä, joka on erityisen kiinnostunut näistä digitaalisista asioista. Ja haluan käyttää puheenvuoron myös digitaalisen agendan esittelijänä. Parlamenttihan on hyväksynyt sitä koskevan mietinnön. On aivan selvää, että kun ajatellaan tätä komission ehdotusta ja näkemystä siitä, kuinka voitaisiin mennä eteenpäin päättäväisesti ja nopeasti kohti täydellistä digitaalista yhteiskuntaa Euroopan unionissa. On selvää, että tässä on synergia Euroopan parlamentin hyväksymän agendan kanssa. Se hyväksyttiin 5.5. Puheenjohtajan valtio ja neuvosto ovat aikaisemmin jo tehneet asiaa koskevia ehdotuksia. Espanjan puheenjohtajavaltio nyt ja aikaisemmin Ruotsin puheenjohtajavaltio oli erittäin aktiivinen – ja järkevä tässä asiassa. Nyt on aika toimia. Keskustelun aika on jo ohi koskien digitaalisen agendan sisältöä. Nyt on aika siirtyä toimintaan niin, että todellakin voisimme toteuttaa digitaalista agendaa. agendaa. Minulla olisi tässä ehdotuksia, joita haluaisin esittää komission jäsenelle, jotka ovat minusta tärkeitä – tavalla tai toisella olette niitä käsitelleetkin jo, mutta haluaisin korostaa niitä vielä uudelleen. Ensinnäkin on tärkeää, että nopeasti televiestintäpaketti siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ja että sitä seurataan. Televiestintäpaketti on ikään kuin ennakkoehto. Sille on rakennettava digitaalinen agenda. Ilman tätä ennakkoehtoa digitaalisen agendan toteuttamisella tulee olemaan paljon vaikeuksia. Siksi se on aivan ratkaisevan tärkeää. Toiseksi, kun ajatellaan ehdotuksia, joita komissiolta odotetaan, on kiireellistä, että komissio tekee näitä ehdotuksia, kun otetaan huomioon agendan oma ajoitus, jonka komission jäsen on esitellyt. Myöskään lykkäystä ei enää tarvita. Me olemme jo vuoden vieneet tätä vaalikautta eteenpäin Tämä koko vaalikausi vähän lähti myöhään liikkeelle syystä, jotka kaikki tietävät. Emmekä nyt mitenkään voisi menettää yhtään päivää, hukata yhtään enempää aikaa. Joten kaikki sikä, se, mikä liittyy digitaalisen agendaan, taajuuksiin, laajakaistaan, uuden sukupolven verkkoihin ja muihin näihin verkkoihin on erittäin tärkeää, että emme hukkaa enää päivääkään niiden toteuttamisessa. Haluaisin muistuttaa, että osa näistä sisällöistä, joita näihin ehdotuksiin liittyy, erityisesti mitä liittyy verkon riippumattomuuteen, komission agendassahan puhutaan siitä, että on tärkeää ottaa huomioon jaettu riski tai yhteisrajoitus, rahoitus televiestintäpaketti budjetissa näistä puhuttiin, mutta on otettava huomioon myös maantieteellinen segmentointi ja niin edelleen. Olisi ollut mukavaa, että verkon riippumattomuudesta puhuessa otettaisiin huomioon nämä periaatteet, jotka mainittiin televiestintäpakentissa. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta yhden aivan keskeisen asian, jotta voimme tehokkaasti toteuttaa digitaalista agendaa. Tarvitsemme kaikkea sitä, jota Rova Cruz tulee tekemään, mutta sen lisäksi on erittäin tärkeää, että mukana ovat muutkin pääosastot, muut komission jäsenet. Sisämarkkinoilla on keskeinen rooli tässä asiassa niin, että voimme kehittää yhtenäiset, kilpailukykyiset, avoimet digitaaliset markkinat. Sitten va- kansallisvapauksella on tärkeä rooli kaikissa niissä asioissa, jotka liittyvät kuluttajasuoja. Myös IMKOlla on tässä tärkeä rooli. Jos näitä aloitteita ei tehdä ajoissa, meille tulee ongelmia, koska loppujen lopuksi kyseessä on monitahoinen paketti, joka on samaan aikaan toteutettava. Komission jäsenellä on myös vaikea haaste edessään. Se on monimutkainen asia, mutta tämä on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen mielenkiintoinen. Hänestä olisi nyt tultava johtajaa komission sisällä niin, että komissio, komission muut jäsenet toimisivat nopeasti ja päättäväisesti, menisivät samaan suuntaan. Teidän johtajuutenne komission sisällä on tärkeää, vaikka nämä kaikki asiat eivät kuulukaan teidän salkkuunne. Minä luotan tässä teihin täysin. Luotan täysin kykyynne hoitaa tämä tehtävä. Tämä parametrikin tietysti tukee teitä ja haluaisin kiittää teitä jo nyt. Seuraava puhuja. Edustaja Eller. <clears throat> Hyvä komissaari, sanoittekin puheenvuorossanne, että turvallisuus on yksi avainaiheista tässä digitaalisessa agendassa. Minulla on kysymys, joka koskee komission työjakoa te sanoitte, että annatte kertomuksen Enisasta tänä, Enisavirastosta tänä, tänä vuonna. Sillä on toimipaikka Kreetalla, sillä ei ole itse laajakaista yhteyttä, se ei ole mikään kansainvälinen toimija. Toissa viikolla meillä oli Amerikan, Amerikan kongressin vierailijoita täällä ja amerikkalaiset ovat ottaneet käyttöön lain, jossa, jonka avulla investoidaan jo, jopa miljardi dollaria internetin turvallisuuteen. Ja tämän uuden lain yhteydessä on vaadittu äm, sitä, että Commerce Department eli kaupan, minist, kauppaministeriö puhuisi myös eurooppalaisen, eurooppalaisten kanssa standardeista. Itse olen skeptinen, voimmeko edes verrata eurooppalaisia rakenteita amerikkalaisten kanssa tässä internetin turvallisuuden kohdalla, niin haluaisinkin pyytää, että tässä Enisa-lain uudessa luonnoksessa puhuisimme siitä, että olemmeko rakenteiden kannalta itse asiassa ollenkaan siinä tilanteessa, että voimme verrata itseämme amerikkalaisiin tai neuvotella heidän kanssa tasa-arvoisesti. Meidän pitää, meillä pitää olla kokonaiskonsepti. Esimerkiksi nyt ollaan puhuttu esimerkiksi äm, nettiturvallisuuden lisäämisestä 30-40 tai niin poispäin miljoonan euron avulla on puhuttu turvallisuudesta. Mikä tässä on siis näiden asioiden yhteen, yhteys? Teidän digitaaliagendanne ja turvallisuus tällä alalla, niiden, niiden takana pitää olla komission konsepti, miten nämä eri lähentymistavat eri komission yksiköistä yhdistetään ja mikä on Enisan rooli tässä kontekstissa? Uh, la señora Trotman, por favor. Rouva Trotman. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette tulleet keskustelemaan kanssamme digitaalisesta agendastanne. Minulla on jotenkin täsmällisiä kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin ottaa, korostaa sitä, haluaisin puhua yhteen toimivuudesta ja sen merkityksestä ja sen ulottuvuuksesta. Sitten avoimista standardeista totesin, että väliversiossa tiedonannossa mainittiin avoimet eh, standardit ja avoimet eh, lähteet. Luin nyt viimeisemmän eh, version, enkä löytänyt näitä samoja täsmennyksiä. Siinä ei enää mainittu näitä, näitä vapaita avoimia lehdekoodeja. Haluaisin on todella eh, puuttua tähän eroon. Sitten näistä säännöistä, standardoista, joka koskee teknologiaa eikä sääntöjä. Esimerkiksi radiosignaalien välittämistä verrattuna mediaflowhun. Kuinka voimme tehdä niin, että teknologisesti riippumattomat puitteet eivät olisi avoin ovi ei-eurooppalaiselle teknologialle. Toisin sanoen, kuinka no, tervettä kilpailua kunnioittain antaisimme mahdollisuuden omalle tekniikallemme – olette ehdottaneet, että jäsenvaltioiden investointeja kaksinkertaistettaisiin tutkimuksen ja kehitykseen, mutta niillä tarvitaan myös ulospääsyä, myyntiä. Toinen kes- kysymys innovaatiomme kaupallistamisesta. Olette pyrkineet siihen, että digitaalinen agenda on hyvin kompleksi. En kuitenkaan nähnyt siellä mitään terminaalien ja näiden piirien kehittämisestä. Perustuuko teidän ajatuksenne vain sille, että vahvistetaan johtajuutta tällä toisella kerroksella, eli eurooppalaisten palvelujen parantamiseen ja eh, verkkotoiminnan parantamiseen, että se koskee myös tätä kolmatta kerrosta. Sitten kysymys, johon viittasi jo puheenjohtajamme. Haluaisin kysyä, mitä mitä keinoja komissiolla on käytettävissään televiestintäpaketin kansallisen lainsäädäntöön siirtämisen seuraamiseksi. Olen kyllä kuullut aikomuksesta, mutta mitä välineitä teillä on, jotta voitte seurata tätä, transpo, tätä transponointia? Koska olen jo nyt huomannut, että joissakin jäsenvaltioissa tätä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön öö, jonkun verran vapaasti, niin kuin ne usein. Viime vuonna jo kuulimme suosituksen NGIstä ilmoititte sen, mutta meillä ei ole sitä vieläkään. Jos katsotaan nyt näyttää siltä, että tässä on menty vähän takaisin, kun ajatellaan aikaisemmin ilmaistuja hyviä aikomuksia. Voisitteko täsmällisesti kertoa meille, koska tämä onnistuu, koskee myös tätä, muun muassa tätä NGN. Tarvitsemme vastauksia rat- talouskriisin, tarvitsemme lisää potkua erittäin nopea laajakaista ja laajakaista voisi toimia tällaisena uuden potkun antajana. Kiitos, ähm, hyvä komissaari. Ensinnäkin on, olen tyytyväinen, että kohdassa kaksi digitaalisessa agendassa puhuitte myös näistä verkkovierailusta, että en, saavutettaisiin nollataso verkkovierailujen ja kansallisten hintojen välillä vuoteen 2015 mennessä. 2015 on itse asiassa kuitenkin pitkä aika, viisi vuotta vielä tämän tavoitteen saavuttamiseen. Mm, sitten puhuitte laaja kaistasta ja 800 MHz taajuusalueesta. Että eh, siis saataisiin laikaistoja, jotka ovat jopa 100 megabitin nopeus, nopeuksisia. Toisaalta on öm, ehm, toisaalta tässä on hintaeroja näissä nopeuksissa. Mehän olemme todenneet, että, että yhden megabitin hinta, piti, äh, hinta pitäisi laskea yhteen euroon. Silloin hän tarkoittaisi, että 100 megabitin nopeus sitä ei ole, verrattav- se ei ole verrattavissa näiden, näihin 19 euron hintoihin. Haluaisin siis tietää, mitä kansalaiset sanovat, jos he saavat silloin nämä laskut nämä niin korkeat laskut. Miten suunnittelette seuraavat kuukaudet esimerkiksi, esimerkiksi neljännen sukupolven ja 800 MHz taajuusalueen päivittämisessä. Mikä, mitä ehdottaisitte tällä alalla? Tässä pitää edetä nopeasti. Olin tyytyväinen myös siihen, että Mainitsitte investointien tuplaamisen ja yleensäkin investoinnit. Voisitteko kuvitella, että voit, nämä voitot antaisivat kannusteita kansallisval, kansallisval, voitaisinko nämä esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kautta nämä voitot viedä takaisin tälle sektorille? niin, että investointivolyymi kehittyisi vastaavasti. Voi herra. Now the last one of this first uh, slot is uh, Mr. Lambert. Viimeisenä herra Lambert. Yes, uh, well, thank you, uh, Commissioner. Kiitoksia komissaari. Itse asiassa puheenjohtaja Baroson olisi kannattanut Äh, antaa teille tehtäväksi sisämarkkinoiden tulevaisuutta koskevaan raportin, koska kun vertaan teidän äh, sanomaanne siihen, mitä Monti kirjoitti, niin te olette paljon kunnianhimoisempi. Te olette omaksunut hyvin laajan näkemyksen, ja tämä onkin ensimmäinen myönteinen niin Te tarkastelette informaatiota ja kommunikaatioteknologiaa paitsi teknologiana sinä myös ratkaisuna. Ja tämä on todellakin yksi keino saada Eurooppa Eurooppa teollisen vallankumouksen etulinjaan. Toinen seikka, ja Katrin tämän jo mainitsi, se liittyy avoimeen lähteeseen ja yhteen toimivuuteen. Loppuasiakirjasta viittaus tähän puuttuu, mutta me kyllä tavoittelemme avointa lähdettä ja se on äärimmäisen kriittinen asia. Ja lopuksi tehän asetatte takarajoja. Se on erittäin tärkeää, että tämä ei ole vain tällaista aatoksen juoksua, vaan te todella haluatte jotain saavuttaa. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita mekin tuemme. Sitten kolme seikkaa, jotka haluaisin esittää, ne ovat huolenaiheita. Ensinnäkin on useita tavoitteita ja on vaikeaa pitää kirjaa niistä kaikista. Ja siksi haluaisinkin kehottaa teitä olemaan näkemättä metsää puilta. Eli mitkä ovat ne avainasiat, jotka täytyy toteuttaa? Emmehän me halua muutaman vuoden kuluttua taas tavata ja todeta, että vain harva tavoite on saavutettu. Toinen seikka, Pilari tämän mainitsikin, liittyy tarpeeseen saada komissaar, muiden komissaarien tuki puolellemme, koska monet tavoitteet, jotka te asetatte, lankeavat myös muiden komissaarien tehtäväkenttään. Ja minä olen hiukan huolissani siitä, että sellaiset henkilöt, kuten vaikkapa Potocnik tai Quinn tai Hildegard, eivät välttämättä kuulu teidän digitaaliagenda-ryhmämme ytimeen, koska kun ajatellaan ratkaisuja, niin ainakin nämä kaksi viimeksi mainittua ovat todellakin saama puolella ja olisi hyvä, jos olisivat mukana. Ja kolmas seikka, tämä hyvät kollegat, on asia, joka huolettaa minua kovasti. Tämä on mahdollisuus, mutta myös uhka. Mehän tiedämme, että ennen kuin kriisi iski, niin meiltä jo puuttui ICT-taitoja tältä mantereelta. Jos haluamme, että digitaaliagendasta tulee totta, niin me tarvitsemme kolmesta 000 lisää ihmistä. Hyvä mahdollisu- uutinen on se, että meillä on mahdollisuuksia. Ja nyt kriisin aikaan on todella aika ponnistella enemmän, jotta saamme nämä ammatti-ihmiset mukaan. Ja tällä sektorillahan voi kyllä tienata rahaa. Mutta tämä on myös uhka, koska ei näitä ihmisiä noin vain polkaista tyhjästä. Ja sitten lopuksi, meidän ei pitäisi olla omahyväisiä, kun katsotaan, että kuinka paljon rahaa in, USAssa investoidaan 88 miljardia USAssa, vain 37 miljardia Euroopassa IT-teknologiaan. Jos ajatellaan 500 joukossa, 500 parhaan IT-yrityksen joukossa olevia firmoja, niin niiden joukossa on vain, yhdeksän joukossa on vain yksi, yhdeksän parhaan. Joten me haluaisimme olla globaaleja siis meidän täytyy olla globaaleja toimijoita, muuten emme voi menestyä. Se, että oman osuutenne 2020-strategiasta saitte jo näin pitkälle, niin vain kolmessa kuukaudessa niin on erittäin hyvä asia. Meidän täytyy olla varovaisia kirkisellä suuta, mutta mielestäni menette kyllä ihan oikeaan suuntaan. Kiitos. Uh, commissioner, this is you. Kiitos ja sitten komissaarin vastaus. Thank you. Kiitos teidän rakentoista ja kriittisistä huomioistanne ja kysymyksistänne. Haluaisin vain sanoa, että olen tietoinen siitä, että tämä, että tämä on horisontaalinen salkku ja teen yhteistyötä 26 kollegan kanssa, kun tässä pointsimme puheenjohtajan, niin hän tarvitsee minua ja minä häntä ja me teemme yhteistyötä mutta muut 25 kollegaa sitten pitää päästä sisään näihin keskusteluihin. Ja loppujen lopuksi en todellakaan keskity omaan, omaan kunniaani tässä. Sen, se tulee myöhemmin toisessa elämässä. Muutamat teistä mainitsivat sen, että, että tämä tämä tehtävä voidaan saada täytettyä, eikä aika ole tässä meidän puolemalle. Tämä, eikä, tämä oli motivoivaa itselleni ja koko tiimilleni, miten voimme näin lyhyessä ajassa saada aikaiseksi jotain selkeää, läpinäkyvää ja silti realistista, sellaista, että se voidaan tavoittaa, eli ei ole kysymistä, mistään unelmista – olen siis aivan samaa mieltä teidän, kanssa, teidän kaikkien kanssanne alkaen kollega Del Castillo, edustaja Del Castillosta. Olen siis samaa mieltä siitä, että toteutus pitää tulla mahdollisimman pian. Emmehän me aloita nollasta tässä. Tehän puhuitte televiestintäpaketista ja se oli jo alku. Myöhemmin teitte aloitteen tästä radiotaajuuspolitiikasta. Me siis tiedämme nyt, mikä meidän tehtävämme on ja mikä, mikä, mitä tässä on pelissä. Meillä on siis kunnianhimoinen tehtävä. Tämä tehtävä pitää täyttää lyhyessä ajassa, mikä jo on saatu aikaiseksi tämän digitaaliagendan alussa on se, että kollegoideni kanssa olen keskustellut ja osastani tehnyt hyvää työtä. Olen samaa mieltä kollegoideni kanssa, mutta heidän yksiköidensä kanssa en ole aina samaa mieltä. Tässä on siis vielä rankkaa työtä edessä ja tähän asti olemme olleet hyvin onnistuneita ja menestyksekkäitä. Tämän digitaalisen asiakirjan täytäntöönpano on mahdollisimman nopea ja tulostaulukin tulee olemaan, ei ole menestykäs jos emme ole tietoisia siitä, että tulokset pitää olla myönte, tulostaulun, tulokset olla myönteisiä. Meidän pitää siis varmistaa, että kaikki pelaavat tässä yhteen. Me olemme siis hyvin tiukkoja meidän arvioinnissamme. Kun puhuimme tässä internetin riippumattomuudesta, Rova del Castillo hän mainitsi myös tämän asian. Minä haluan säilyttää internetin avoimen ja riippumattoman luonteen Euroopassa. Siitä ei ole epäilystäkään. Muuten olisi itse asiassa hieman epäuskottavaa, jos lähtisin tässä eri suuntaan. Tehän tunnette minut viime viideltä vuodelta, jolloin olin yksi niistä, joka oli hyvin selkeä, kun puhuimme esimerkiksi internetin avoimesta ja riippumattomasta luonteesta. Niinpä, äm, niinpä kesäkuussa raportoidaankin tästä julkisesta kuulemista. Ja mielestäni meidän pitää tarkkojen ongelmien torjumiseksi vielä toteuttaa hyvin spesifisiä toimia. Herra Ila, te mainitsitte hyvin, mm, niin anteeksi, te siis kerrotte tämän varmasti hänelle eteenpäin. Hän mainitsi hyvin mielenkiintoisen seikan, Mielenkiintoinen ei ole sopiva sana sille ehkä. Tämä on erityisen tärkeä, että voimme käsitellä tätä turvallisuusaspektia tässä asiassa. Kun puhumme verkko- ja tietoturvallisuudesta, tämä on yhteistä vastuutamme. EUlla ei ole tässä yksinomaista toimivaltaa. Tämä on ero esimerkiksi USAhan verrattuna. Mutta vuodesta 2006 lähtien olemme pyytäneet kaikkia sidosryhmiä toimimaan yhdessä, jotta voimme saavuttaa kestävän ja tehokkaan turvallisuuspolitiikan. Olemme tietoisia siitä, että kyse on yhteistyöstä. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista tieto- ja, verkko- ja tietoturvallisuuden parantamiseksi on yhteistyö, joka perustuu dialogiin – ja kaikkien sidosryhmien mukaanottamiseen. Meidän pitää olla valmiita. Ja tämä on kysymys, jonka kysyn teiltä. Oletteko tekin valmiita vahvistamaan näitä puitteita digitaaliselle agendalle? Me ehdotamme useita aloitteita, joiden avulla saamme välineet näiden haasteiden kohtaamiseen. Meidän pitäisi olla avoimia tässä keskustelussa. Meidän pitäisi esittää, että on vain yksi vaihtoehto. Tämä voisi olla yksi niistä aiheista, joissa yhdessä etsimme parasta tietä. Olen, olen tietoinen Tukholman ohjelmasta ja siitä, että siinä puhuttiin perusvapauksien turvaamisesta. Ja tämän ta- tämä takuu pitää tietysti linkittää turvallisuuteen ja tie- verkko- ja tietoturvallisuuteen. Joten yksi seikka tässä on tietysti ennaltaehkäisy, yksi tarkastaminen ja valvonta. Meidän pitäisi siis tehdä kaikkemme, jotta saamme aikaiseksi selkeän lähestymistavan. Tässä on kaksi ulottuvuutta. Nämä kaksi ulottuvuutta ovat äm, täydentävät toisiaan, mutta ovat silti erilaisia tietoja verkko- ja tietoturvallisuudesta. Kansalaiset ovat tässä päätekijöitä. Ja sitten taas meillä on tietysti tässä tuomiovalta. Sitten Rouva Trautmanin kommentteihin ja tietysti herra Lambertinkin kommentteihin, he kysyvät, miksi en, miksi en tue näitä, näitä avoimia lähdekoodeja. Voitte varmasti kuvitella, miten tässä on käynyt. En halua mitenkään riidellä tästä terminologiasta. Itse keskityn toimintaan, ja jos voisimme olla tästä samaa mieltä, siis siitä, että toiminta ja toiminnan tulokset ovat tärkeimpiä tässä niin silloin toimintamme tukee parempia standardeja. Standardit, standardit ovat vain tässä väline, ja tieto- ja viestintätekniikassa yhteentoimivuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Ja haluamme tietysti puitteita yhteentoimivuudelle parantaa seuraavana viitenä vuotena. Olette varmasti, tiedätte varmasti sitä, mitä er, viime virkakaudella niin tein yhteen toimivuuden hyväksi. Kun ajatellaan standardeja internetissä, ne ovat tietysti ilmaisia ja ne ovat internetin pohjana nykyään. Ja, ja silti niitä syrjitään esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Tietysti haluamme nämä nämä puutteet korjata ja haluamme tehdä standardeista tehokkaampia ja läpinäkyviä, saada parempia standardeja. Tämä on sen mukaista, mikä meidän toimintamme keski- ja painopiste on. Teollisuuspolitiikasta Rova Trautman mainitsi aivan oikein, että en ole mitenkään en mitenkään epäile toimia, jos jäsenvaltiot eivät toteuta näitä toimia. Jos me hyväksyisimme tällaista käytöstä, niin olisimme aivan hukassa, emmekä pääse niihin tavoitteisiin, joita haluamme. Esimerkiksi seuraavan sukupolven internetin käyttöstä annan ehdotuksia syksynä. Ne, syksyllä ne ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Ja viesti tulee varmasti kaikille. Seuraava, selväksi. Kun puhutaan seuraavan sukupolven verkoista, jotkut haluaisivat tässä vähän sääntelyä. Itse en kannata sääntelyä sääntelyn vuoksi, kannatan sääntelyä vain silloin, jos se on järkevää. Meidän en siis itse halua toteuttaa tätä politiikkaa näin. Oma lähestymistapani on se, että kannustamme jokaisen investoijan osallistumista. Ei ole kyse mistään äm, vastakkainasettelusta. Tarvitsemme kaikkia toimi, toimijoita ja haluaisimme kaikille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet investoida, jotta voimme myös edistää tervettä kilpailua markkinoilla. Minulla siis ei ole mitään suosikkeja näillä, näissä asioissa enkä aio suosia tässä ketään osapuolta. Puhuimme myös verkkovierailun tavoitteista. Ero kansallisten hintojen ja hintojen välillä, mehän puhuimme tästä jo aikaisemminkin, tämä on siis sisämarkkinaongelma, tämä asia. Me olemme tietoisia, että tarvitsemme ratkaisun tähän verkkovirailun hinnat, hintojen ei pitäisi erota huomattavasti kansallisista mobiilipalveluhinnoista. Sillä ei ole mitään perustetta kilpailukykyisillä markkinoilla. Kuluttajien pitää saada hyötyä ja olemme varmasti samaa mieltä siitä. Sisämarkkinoillahan mehän, mehän saarnamme siitä, että tämä on kaikille hyödyllistä, joten jokapäiväisessä elämässä meidän pitää näyttääkin tämä. Me haluamme, että kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen ero porrastetusti vähenee. Me haluamme nolla tasoon vuoteen 2015 mennessä. Aikaa siis on, joten ei ole mahdollista, että ihmiset eivät sano, että tämä ei ole mahdollista. Meidän pitää harkita vaihtoehtoja verkkovierailupalveluihin ja voimme puhua monista mahdollisuuksista, esimerkiksi langattomista mahdollisuuksista, e- jotta voimme tehdä EU-verkkoviralumarkkinoista kilpailukykyiset. Komissio toivoo, että kilpailu kehittyy verkkoverolla markkinoilla edelleen. Uskon itse vahvasti, että jos kilpailua on, niin silloin se edistää kuluttajien asiaa. Joka tapauksessa me teemme täyden arvioinnin verkkovierailuasetuksen toiminnasta ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä palaamme siis tähän asiaan silloin ja annamme siis tilannekatsauksen. Puhumme myös tutkimuksesta ja kehityksestä ja innovoinnista sekä rahoituksen puutteista. Euroopan julkinen, julkisella sektorilla on varat ja pitkän aikavälin intressi sukea, tukea tätä mielestäni oli hyvin, olisi hyvin näköistä olla investoimatta ja niinpä palaan yhteistyöhön USAn kanssa tässä kohdassa. Voimme ottaa myös huomioon esimerkiksi kauko, kauko-idän, jos vertaamme kauko-idän maihin, niin luvut ovat melko samanlaisia. Siellä on ehkä vähemmän läpinäkyvyyttä. Meidän pitäisi siis sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla puuttua tähän, eikä pitäisi syytellä toisia, vaan pitäisi tarttua toimeen. Budjetti EU talousarvio, kuten te tiedätte, PO7 on kasvanut 16 prosenttia vuosina 2010 2020 13 siis kasvaa 16 prosenttia. Ja pääsemme tästä 1,1 miljardista 1,7 miljardiin. Tämä siis johtaisi siihen tuplaantumiseen, jonka mainitsin aikaisemmin. Me tarvitsemme samanlaisia me siis, me siis pyysimme jäsenvaltioita myös ryhtymään tällaisiin toimiin. Mielenkiintoisia huomioita mainittiin myös eh, herra Lambertin puheenvuorossa. Niin, olen mainittu todellakin monia tavoitteita ja se on ehkä hieman riskialtista. Minä en usko mikään loputtamaan elämään. Minä aion mitata näitä kaikkia tavoitteita tulostauluilla ja kuten kuulitte, aion olla hyvin läpinäkyvä näissä asioissa. Varmasti te tarkistatte tulokset ja, ja huomautatte siitä, jos en pääse tuloksiin. Meidän pitää siis jokaisen tehdä työmme salkusta huolimatta tai salkkuun katsomatta. Ei, tämä ei ole minun digitaalinen agendani, vaan komission digitaalinen agenda. Tästä aamusta lähtien se on myös neuvoston digitaalinen agenda. Minulla on siis paljon kumppaneita ja paljon henkilöitä yhteistyöhön. Jos en siis pääse tuloksiin, niin silloin voimme myös tarkastella, kuka tässä lupaa jotain sellaista, mitä ei voida saavuttaa. Toivon siis todellakin, että tämän keskustelun lopuksi voin luottaa komission jäseniin, neuvoston jäsen ministereihin, ministereihin ja teihin parlamentin jäsennä että teemme yhteistyötä. Mitä tulee digitaalisiin taitoihin, on tärkeää tehdä tässä laulaa samaa laulua. Miksi joku miksi siis lähtisi tie, joku lähtisi tietylle alalle töihin, jos sillä alalla ei ole onnistumisen näkymiä? Me tässä digitaalisessa agendassa ja tietoyhteiskunnassa tiedämme tämän, että että nämä 700 000 työpaikkaa voidaan täyttää pätevillä ihmisillä, jotka haluavat tulla tälle alalle töihin. Tässä avaimena on digitaalisten taitojen lisääminen. Ja tässä on paljon tietysti vaarassa. Minulle siis tämä on tapa yksi tapa on laittaa se sosiaalirahaston pääpainopisteisiin, mutta on tärkeää myös, että ihmiset tietävät, että tällä, tällä alalla on hyviä ja myös ö, ähm, mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ei ole kyse pelkästään siitä, että saadaan paljon enemmän kansainvälisiä eurooppalaisia yrityksiä, vaan että saadaan päteviä eurooppalaisia ihmisiä tälle alalle. Uh, Kiitos ja sitten meillä on vielä hieman aikaa tässä keskustelussa. Jotkut kollegat lähtivät jo huoneesta, sillä heillä ollut muita sitoumuksia. Meillä oli itse asiassa kahdeksan puheenvuoroa vielä jäljellä, joten äm, itse käytin pitkän puheenvuoron, mutta, joten en ole sopiva sanomaan sitä, mutta haluaisin silti sanoa, että olisi hyvä, että jos voisitte puhua vain yhden minuutin seuraavana, sitten rova Merkies. Ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluan tervehtiä teitä, komissaari Kroos. Kiitoksia, että tulitte tänne tänään iltapäivällä ja kiitoksia, että esittelitte omia kunnianhimoisia suunnitelmia ne ja myös neuvoston suunnitelmia. Pari kysymystä. Niin, olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Kiitoksia, että ilmaisitte, minkälaisia mahdollisuuksia tämä, nämä suuret yhteiskunnalliset haasteet meille tarjoavat, puhun väestön kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, etc. Tämä on myös mahdollisuus meille. Meillä minulla on neljä konkreettista kysymystä. Ensinnäkin minua kiinnostaisi se, että minkälaisia mahdollisuuksia olisi saada mahdollisuus tukea kaikkea sitä, mitä ilmastonmuutoksen rintamalla tapahtuu. Mikä esimerkiksi olisi näiden älymittareiden mahdollisuus ja vaikutus? Miten aiotte pitää huolen siitä, että nämä älymittarit ähm, voisivat esittää roolia? Ja sitten pk-yrityksistä. Pk-yrityksiähän on paljon ja minulla on ollut mahdollisuus keskustella äh, Twentin maakunnan kuntalaisessa, äh, kuntalaisen pk-yrityksen kanssa. Äh, niiden on, heidän on vaikea löytää rahoitusta. <clears throat> Miten voitte taata sen, että nämä haavoittuvat pk-yritykset saavat rahoitusta? Sitten kolmas kysymykseni liittyy terveyteen. Te olette puhuneet e-terveydestä, sähköisestä terveydestä. Tehän tiedätte, että on paljon tietämättömyyttä potilaiden keskuudessa. Eikö komission ö, tai hallitusten olisi ehkäpä tiedottaa suurta yleisöä tästä e-healthista, e-terveydestä. Ja sitten viimeinen kysymykseni. Teidän suunnitelmanne, niin tehän olette ottanut yhteyttä eri toimijoihin, eri sidosryhmiin. Miten aiotte jatkossa pitää näitä yhteyksiä yllä? Tehän olette hyvin nopeasti polkaisseet pintaan tämän eh, digitaaliagendan, mutta aiotteko ylläpitää kontakteja näiden eh, eri toimijoiden kanssa, pk kanssa? Kiitoksia muuten tästä kortista, tämä on hieno. Eh, sanoisin seuraavan asian. Tehän tiedätte, että on olemassa erittäin mielenkiintoinen järjestelmä, niin sanottu Tag Reader – Eli pieni etiketti, joka voidaan pistää tälle kortille, ja sitten iPhoneilla voi lukea siinä olevaa tietoa ihan tällä tavalla digitaalisesti. Tämä on Microsoftin heiniä. Kiitos puheenjohtaja, kun aikaa ei ole enää paljon puhun lyhyesti. Kiitän komissaaria sydämellisesti siis siitä, että on tilaisuus tähän jäsenneltyyn vuoropuheluun ja olen hyvin tyytyväinen teidän digitaalisen agendaanne. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin infrastruktuuri, eli nämä laajakaista tavoitteet, ensimmäinen kohta tällä teidän pienellä muovikortillanne. Ja tehän puhuitte siitä, että on tärkeää laajentaa laajakaista infrastruktuuria Euroopasta nopeasti. Me puhuimme myös televiestintäpaketin yhteydessä tästä asiasta. Parlamentissa me panostimme tähän paljon. Komissiohan silloin ei tehnyt ehdotuksia näistä seuraavan sukupuolen verkoista. Haluaisin tukea teitä siinä, että televiestintäpaketti tosi, todellakin sai, sai suuren konsensuksen taakse ja että se toteutettaisiin täysin. Puhuitte myös siitä, että pitäisi saada kannustimia valokuituverkkoihin. Seuraavien, seuraavien vuosien aikana äm, kaikissa keskusteluissa aion viitata siihen, että kaikkien äm, jäsenvaltioiden talousarviot ovat huonoja, ei ole siis varoja investoida laajakaista verkon laajentamiseen. Meidän pitää siis tukea, tukea ja tukea. Sillä pitää, sillä pitää tietysti antaa varoja. Televiestintäpaketissahan on puhuttu jo konkreettisista kannustimista. On sanottu, että investointiriski pitää ottaa laskelmissa huomioon ja että riskit pitää jakaa. Olen siis, odotan siis innolla ehdotuksia näistä NGN-verkoista. Toivon, että se kaikki, mistä olemme puhuneet viimeisenä vuosina, otettaisiin nyt todellakin käyttöön. Nykyään puhutaan paljon Googlein, Googlein toiminnasta. Mitä komissio siis tekee esimerkiksi tekijänoikeuden kannalta? Kun itse olette entinen kilpailukomissaari, tehän olitte hyvin menestyksekäs tässä tehtävässä, niin aikooko komissio tutkia Googlen toimintaa myös kilpailuoikeuden kannalta. Kiitoksia seuraavaksi. Herra Van Nistelrooy, olkaa hyvä. dank u wel. Dank u ook voor de aanwezigheid van de... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää Rova Kruusia siitä, että hän on tullut tänne kokoukseemme kuulin kyllä, mitä hän sanoi toisesta elämästään. Ehkä siinä oli viittaus pol- alankomaiden poliittiseen tilanteeseen, kuka tietää. Mutta tästä digitaalisesta agendasta siis mainitsitte useita asioita. Haluaisin esittää kaksi huomiota. Ensinnäkin mainitsitte terveydenhuollon Rova Merkiskin tästä puhui, tämä on erittäin tärkeä asia. Puhutaan vertailuarvioinnista, puhutaan muista asioista, teollisuuden kanssa on erittäin tärkeää, että muistan sen, että tekniikka on kehittynyt, mutta markkinoit ovat hyvin segmentoituneita, kun puhutaan Simonsin tai muiden kanssa, jotka ovat toimineet paljon terveydenhuollon alalla ja e-terveydenhuollon alalla on muistettava, että on paljon innovointia, markkinoilla on vaikea mennä eteenpäin. On valtavasti ongelmia ja vaikeuksia. Te puhuitte innovoinnista ja luovuudesta, mutta mitä tässä asiassa voidaan tehdä? Valitettavasti meillä on aika paljon tavoitteita, mutta Äh, niihin on vaikea päästä. Jäsenvaltioissa on yhä rajallisemmin varoja käytettävä Se näyttää aika selvältä, että mikäli emme yhdessä muotoilla horisontaalista agendaa, niin on vaarana, että joudumme vaikeuksiin. Uskon, että horisontaalinen lähestymistapa ei riitä, vaan tarvitaan myös vertikaalisuutta. On siis investointava tutkimukseen. Se on tärkeää. Kaikissa jäsenvaltioissa meidän on eurooppalaisia tutkimusohjelmia ja meidän on pidettävä kiinni siitä, että mistä pidetään kiinni kansallisella tasolla. Kuulin kyllä, mitä kollegamme Merki sanoi. Usein äh, rahoitetaan valtion tuilla tiettyä tutkimusta. Euroopan investointipankkikin puuttuu näihin investointeihin, annetaan takkeita ja niin edelleen. Loppujen lopuksi meidän pitäisi pitää kiinni ja tarkkailla sitä, että innovointi todella konkretisoituu. Ehkä Tämä edellyttää uutta lähestymistapaa. Sitten toinen huomio. Puhuimme direktiivistä ja sen tarkastamisesta ja todettiin, että on paljon nuoria sosiaalisissa verkkoissa, joita tämä asia koskee. Uskon, että nuoria koskee myös se, se tärkeä asia, että tarvitaan luottamusta, mutta mikäli säännöistä ei pidetä kiinni, niin se on tietenkin ongelma. Mainitsitte täällä joitakin lukuja toistaiseksi, kun ajatellaan suojaa ja turvallisuutta, niin ei, kaikkea ei ole vielä tehty. Kiitoksia. Sí, eh, muchas gracias. Thank you so much, and I eh, remind you, please. Niin, muistuttaisin teitä siitä, että pitää puhua lyhyesti, olen pahoillani. Muuten emme ehdi. Sitten seuraava puhuja. Ședinte, vreau și eu la rândul meu să mulțumesc doamnei comisar pentru... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää rova komissaaria tästä tilaisuudesta puhua näistä asioista ja myös tästä kortista, jonka kaikki saivat. Meillä on hyvin tärkeää saavuttaa nämä tavoitteet. Itse haluaisin kiittää myös vastauksesta jonka annoitte 27.5. minulle kirjalliseen kysymykseeni, joka liittyi joukkotiedostusvälineiden huononemiseen tässä sosiaalitaloudellisessa kriisissä. Kansalaisilla on oikeus ilmaista itseään vapaasti. Euroopassa, Euroopassa koemme nyt vaikeita aikoja ja me keskitymme digitaalisessa agendassa keskittyneen siihen, mutta samalla meillä on nyt niin vaikeat taloudelliset olot käsillä tällä hetkellä. Jotta löytäisimme tien ulos kriisistä, kaikki valtiot etsivät digitaalista agendaa ja sen näkymät eivät ole, hy- eivät ole hyviä. Pitää siis tukea niitä valtioita, jotka kärsivät taantumasta erityisesti ja joilla ei ole tarpeellisia varoja, jotta ne voisivat modernisoida rakenteitaan. Valitettavasti myös lehdistön, lehdistö kärsii tästä tilanteesta. Komissaari, te ehdotitte, että jotta lehdistö edelleen voi toimia niin sanotusti demokratian vahtikoirana, meidän, meidän pitää käyttää tarpeellisia varoja kansallisella tasolla. Valitettavasti on vielä paljon ihmisiä, joiden mielestä on parempi saada käteen painettu lehti eikä sähköinen versio lehdistä. Minä tulen jäsenvaltiosta, jossa on vaikeuksia maksaa julkisen sektorin palkkoja. Onko meillä siis mahdollisuuksia tukea tässä yksityistä sektoria? Pitäisikö meidän tehdä niin? Antaako voi, onko meillä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia taata lehdistön vapaus ja ilma, ilmaisun vapaus, jos poliitikot siitä päättävät, mihin rahat menevät? Kiitoksia. Muistutan, että meillä on vielä tämän keskustelun jälkeen toinen keskustelu jäljellä, joten todella pyydän lyhyitä puheenvuoroja, lyhyitä kysymyksiä. Ehdotan kuitenkin, että nämä neljä viimeistä puheenvuoroa otettaisiin nyt ja komission jäsen voisi sitten vastata kaikkiin kerralla. Hän voi sitten ryhmitellä ne temaattisesti tai miten hän haluaa. Näin ehkä pääsemme eteenpäin nopeammin ja meillä on siis todella vielä neljä kysymystä ja pyydän lyhyitä kysymyksiä. Tikau ensin sitten Karlenska Bovinska, Odi ja sitten Tika Tikao, olkaa hyvä. Um, muchas gracias, señor, äh, señora presidente. Um, Madam Commissioner. Prin, um... Ähm, um, hyvä komissaari, haluaisin ensinnäkin kysyä, missä vaiheessa tämä laajakaista kattavuuden ohjelma tällä hetkellä on. Joskus puhuttiin miljardista eurosta, joka on saatavilla ja jolla vuoteen 2010 mennessä internet ähm, saadaan EUlle joka nurkkaan, joka puolelle. Onko tätä aikarajaa nyt siirretty? Haluaisin tietää, mikä uusi aikaraja nyt sitten on. Mitä sitten tulee Enisaan? itse kannatan valtuuksien jatkamista ja valtuuksien laajentamista mukaan lukien mm, tietyt täytäntöönpanovallat, jotta jäsenvaltioita voidaan esimerkiksi kriisitilanteissa tukea. Tieto- ja viestintätekniikat, tekniikan infrastruktuuri on elintärkeää infrastruktuuria jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että tarvitsemme rajat ylittävää yhteen toimivuutta sähköisissä palveluissa. Me tiedämme myös, että julkisista varoista julkiset ö, menot kattavat jopa 16 prosenttia kaikesta bruttokansantuotteesta. Miten, äm, meillä on siis myös tavoitteena, että esimerkiksi kaikki julkiset hal, julkisen hallinnon äm, tarjouskilpailut voitaisiin hoitaa sähköisesti. Tiedän, että teillä on hyvin kunnianhimoinen strategia sähköisestä allekirjoituksesta ja varmasti voitte kertoa meille myös jotain näiden sähköisten allekirjoitusten todentamisesta. Haluaisin myös pyytää teitä sähköisen hallinnon ohjelmassa kehottamaan jäsenvaltioita kehittämään uusia strategioita verkkoturvallisuuden parantamiseksi, jos tällaisia strategioita ei vielä ole olemassa. Meillä on meidän, meillä on tärkeää saada tällainen turvallisuus. Kun palveluja tarjotaan, niissä käsitellään henkilötietoja verkossa ja silloin me tarvitsemme su- turvallisuutta. Kiitoksia sitten Korlanska Bovinska. Kiitoksia kovasti. Niin, kiitoksia kovasti todellakin. Kiitoksia näistä hyvin kunnianhimoisista tavoitteista. Ne ovat niin selkeitä, että niitä täytyy myös täytäntöönpanna selkeällä tavalla. Ehkäpä joka vuosi saisin teiltä tämän kaltaisen paperin, jossa kerrottaisiin näiden tavoitteiden täytäntöönpanosta. Haluaisin vielä esittää kysymyksen tavoitteesta, koska tässähän haluttiin yhtenä tavoitteena se, että laajakaistaa käyttäisi 100 prosenttia eurooppalaisista. Toinen tavoite oli nopea internetyhteys. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tavoitteet täytyy saavuttaa mm, sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on jo laajakaistaa paljon, ja myös sellaisissa, joissa sitä ei vielä ole. Miten kuvittelette, että me voimme saada nämä maat toimimaan, jotka vielä laahavat jälkijunassa. Te puhuitte yhteiskunnasta hallitusten kanssa. Miltä tämä näyttäisi? Olen hiukan pahoillani. Minun täytyy tässä kohta lähteä, koska minun täytyy käyttää puheenvuoro toisessa valiokunnassa. Angelika sitten kertoo, mitä vastasitte. Kiitos. Thank you, Ms. Korlanska-Bobinska, and then Mr. Odi, please. Sitten herra Odi. Kiitoksia komission ja sen Euroopan unioni on nyt epäonnistunut. Maailman äh, parhaaseen talouteen emme pääse. Kaikki Galileo, ITER, investoinnit eivät tule onnistumaan. Te lupaatte meille tasavertaisia mahdollisuuksia kansalaisille. Kansalaiset ovat väsyneitä kaikenlaisiin lupauksiin. Laaja verkon saatavuus on keskeistä, jotta taataan tasavertaisesti mahdollisuudet kaikille. Kuinka voitte täyttää lupauksenne näin nopeasti? Voitteko antaa takeita tästä? Voisitteko va- vakuuttaa meille, että sisällä henkilöt eivät tule rikkomaan tekijänoikeuksia, perusoikeuksia, tietojen suojaa, rasismin ehkäisyä, xenofobian ehkäisyä ja kaikkea tätä. Voisitteko taata meille eh, sisällön turvallisuuden? Eh, Kiitoksia. Ja sitten Ford on viimeinen puhuja. Thank you. Kiitoksia. Olen vaarallinen sitä, että en alkuun ollut täällä itse tapasin oman ministerini, joka on vastuussa digitaaliasioista. Tämä varmasti osoittaa, kuinka tärkeänä tätä asiaa pidetään minunkin maassani näin pian vaalien jälkeen. Kysymykseni koskee laajakaistaa. Tämähän johtaa siihen, että meille tulee kaksi portainen yhteiskunta. On ne, jotka, joilla on pääsy laajakaistaan ja niitä, joilla ei. PK-yrityksillä on aika hienoja ratkaisuja mutta ratkaisujen tekemiseen tarvitaan rahaa. Rahan saaminen on vaikeaa. Ja siksi on tärkeää, että käytämme mahdollisimman hyvin hyödyksemme olemassa olevan infrastruktuurin. Esimerkiksi maaseudun kouluissa julkinen sektori maksaa laajakaistan. Lapset pääsevät koulussa internettiin, mutta muuten kylässä kotona ei ole internettiä, joten täytyy jakaa tätä, käyttää yhdessä tätä julkisen sektorin infrastruktuuria. Struktuuria. Mutta edelleenkin hämmennystä vallitsee siitä, miten EUn valtion apua, apuun liittyvien liittyviä sääntöjä täytyy tulkita huolimatta niistä lausunnoista, joita viime vuonna annoitte. Ehkäpä kuitenkin julkinen sektori voisi auttaa ähm, täyttämään aukot niillä alueilla, jotka muuten jäisivät eri, eristäytyneiksi, eivät pääsisi käsiksi laajakaistaan. Tätä viestiä täytyy välittää ja yksinkertaista. Kiitos. If you don't mind, I start with just... Haluaisin, haluaisin tässä aloittaa vastaamalla Rova Fordille ensiksi. Jos on hämmennystä asiasta, niin kertokaa minulle, miksi, missä ja kenen suhteen usein tilannetta käyttää hyväksi ne, joita asia ei itse asiassa kiinnosta. Te oikein tässä mainitsitte, että ei pitäisi olla mitään äm, väliinputoa ja sukupolvea, ei pitäisi olla eroja näissä asioissa. Jos, ja tässä kortilla te varmasti näette sen selkeästi, jos äm, vuoteen 2013 mennessä eurooppalainen Eurooppala- kaikki eurooppalaiset ovat digitaalisia kansalaisia. Jos ei päästä siihen, niin silloin voitte huomauttaa asiasta. Mutta tarvitsemme tässä neuvoston sitoumuksen, sillä neuvoston loppujen lopuksi on niin sanottu, sanotusti välittäjä, joka vie verkon myös maaseudulle, mutta kyse ei ole pelkästään maaseutualueista. Me keskustelimme tänä aamuna ja varmasti teidän ministerinikin selitti tämän jo, että kyse on myös monipuolisuudesta internet, internetyhteyksissä. Ei ole kyse vain kaapeliyhteyksistä, valo, valokuituyhteyksistä, vaan satelliittiyhteyksistä. Satelliittiyhteydet voisivat olla todella tärkeä keino saada internet maaseutualueelle. Jos nämä valtionapusäännökset, ja tämähän ei ole mitenkään öm, sattumaa, että näitä sinä, sillä, sellaisinaan on, niin jos ne eivät ole selviä, niin kertokaa minulle. Mielestäni tämä pitää tehdä selväksi. Minua itseäni huolettaa ennen kaikkea se, että edellinen komissio avasi mahdollisuuksia. Yksi teistä puhuikin miljardista eurosta. Ei ole kyse vain miljardista eurosta, vaan 1,2 miljardista eurosta, jotka on annettu laajakaistan laajentamiselle. Ja komissio on maininnut, että tämä pitää, nämä rahat pitää käyttää laajakaistaan ja vain kolmas osa tästä rahasta on itse asiassa käytetty laajakaistaan. Muut varat ohjattiin esimerkiksi kuluttaja-asioihin. Tässä on kyse joko tai tilanteesta. Meidän pitää olla vakavia tästä tämän digitaalisen tulevaisuuden luonteesta, mutta meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota lyhytaikaisiin aiheisiin, joista voi, joista voi ehkä vaaleissa esimerkiksi hyötyä. Tietysti vaatii aikaa ennen kuin investointi digitaalisuuteen tuottaa hyötyä kaikille, että se tuottaa työpaikkoja, talouskasvua ja sosiaalista osallisuutta. Pitää siis osata kommunikoida kaikki nämä hyödyt. Aloitan, ähm, siis vastaan kyllä nyt lyhyesti sillä, hän pyysittekin sitä, mutta aloitan siis ilmastonmuutoksesta. Edustaja Merkis puhui tästä olen kyllä tietoinen, että tämä on loistava mahdollisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olen sitä mieltä, että älykkäät verkot ja älykkäät mittarit olisivat mahdollisuus näyttää, että olemme vakavissamme teollisuudelle pitäisi olla mahdollista tavoittaa, saavuttaa tämä, mutta myös paikallisella ja kansallisella tasolla se pitäisi olla mahdollista. Me, minä en voi pakottaa kansallishallistusta tekemään näin, mutta voin tietysti huomauttaa, että tämä olisi järkevää ja hyvä mahdollisuus todistaa se, kaikki, se että tämä on kaikkia hyödyttävä tilanne. Tämä on yksi niistä seikoista, joka pitäisi selkeämmin kommunikoida. Eli eurooppalainen teollisuus on melko tehokas näyttäessään sitä, että kun, kun käytetään älykkäitä mittareita, se ei ole pelkästään hyvä ilmastolle ja energian kulutukselle, vaan myös hyväksi kukkarolle. Nämä erot siis nähdään selkeästi tässä yhteydessä. Muutamat edustajat mainitsivat tämän asian. Tämä on huolenaihe sekä ähm, samalla myös loistava mahdollisuus. Olen ehdottanut monia toimia tähän asiaan puuttumiseen ja siihen, että saattaisiin äm, internetyhteyksiä levitettyä, jotta äm, saisimme esimerkiksi yhteen toimivat terveystiedot ja ä, sähköiset terveyspalvelut toimimaan. Jos äm, meidän pitää siis saada kansalaisille äm, nämä palvelut saataville aina ja ihmiset eivät yleensä ole näitä vastaan, vaan ne mm, henkilöt vain, jotka ovat huolissaan siitä, että voi olla sellaisia ihmisiä, jotka käyttäisivät tilannetta hyväkseen. Meidän pitää kuitenkin olla tietoisia siitä, että emme voi kehittää tällaisia teknologioita ilman, että saamme ihmisten tukea sille. Laajakaista strategiasta sitten vielä. Me puhuimme myös näistä valtion, apu, valtion apusuuntaviivoista. Valitettavasti investoinnit seuraavan sukupolven verkkoon eivät ole vielä suuret. Meillä ei ole yksityisiä investointeja näihin verkkoihin. Me riskit, nämä riskit tietysti heikentävät meidän kilpailukykyämme ja hidastavat talouden elpymistä. Meidän pitäisi saada julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia aikaiseksi ja saada myös aikaiseksi luottamuksen ilmapiiri. Kannattaa puhua kannattavuudesta tässä yhteydessä. Sekin on tietysti myös hyväksyttävää. Kannatan todellakin, että edistämme tätä rakentavalla tavalla. Sitten Google. Olen, olen varma, että Joakin Almunia tutkii Googlen toiminnan aspekteja hyvin vakavalla tavalla. On kuitenkin liian aikaista kommentoida sitä, onko tästä virallista tutkintaa rakentavasti haluaisin sanoa, että meillä pitäisi olla myös eurooppalainen Google niin sanotusti. Se on ehkä järkevämpää äm, näiden Almunian toimen, toimien lisäksi. Edustaja Ensi, olen, tiedän kyllä, että tämä mainitsemanne aihe on hyvin arkaluonteinen ja vastaan siihen kyllä, olen varovainen ja läpinäkyvä tässä vastauksessani. Niin vastasinkin jo tähän investointikysymykseen. Onkin, mm, onkin tärkeää, että olemme kaikki samalla viivalla. Nämä rahat pitää käyttää laajakaistaan. Tämä on hyvin myönteinen investointi lähitulevaisuuteen. Sitten sähköisen allekirjoituksen direktiivi vuodelta 1999. Siinä puhutaan sähköisistä allekirjoituksesta sähköisessä muidossa. Tämä direktiivi selkeästi sanoo, että allekirjoituksella, äh, allekirjoitus pitää olla todennettavissa. Sähköinen Tärkeää tässä on siis luottamuksen luominen ja me tarkistamme tämän direktiivin vuodelta 1999. Se on tietysti jo tähän päivään mennessä vanhan aikaistunut. Vielä Rova Kolanskan kysymys. Kun käsittelen laajakaista strategiaa jäsenvaltioiden kanssa, keskityn läpinäkyvyyteen ja koordinoinnin tarpeeseen EUn varoihin ja investointipankin varoihin. Nämä seikat otetaan huomioon ja, ja NGN-verkkojen suositukset annetaan teille myös tietysti mahdollisimman nopeasti. Käsittelin ja laajakaista asiaa. Ehdotamme toimia myös taataksemme, että pääsy sisältöön on äh, helpompaa ja että sisällöt ovat laillisia. Viimeinen seikka, eli sähköinen hallinnointi seuraavina viitenä, viitenä vuotena. Yritys, yrityksille ja kansalaisille pitää antaa lisää valtaa lisäämällä läpinäkyvyyttä hallinnon palveluissa. Markkinoita pitää tukea myös, myös rajat ylittävässä yhteentoimivuudessa sekä hallinnollisessa tehokkuudessa. Tämä tietysti sisältää myös hori, horisontaalisen aspektin. Kiitos. Um, Kiitoksia kovasti äh, siitä, että annatte meille näin paljon aikaa. Olen varma, että meillä tulee olemaan olemaan vielä muitakin mahdollisuuksia keskustella keskenämme. Tämä on vasta alkua, joten kiitoksia kovasti.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 Le 18 juin 2009. 18. kesäkuuta 2009 komissio antoi meille tiedonannon internetin hallinnoinnista ja sen seuraavista etapeista. Nyt meillä on täällä kollega Sasa Wagnerin mietintö. Hän esittelee tarkistukset. Äänestämme huomenna ja täysistunnossa 15. kesäkuuta annettu puheenvuoro välittömästi esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin rauhoittaa valiokunnan jäseniä ja sanoa, että puheenvuoroni tulee olemaan mahdollisimman lyhyt. Meillä on ollut jo varsin äh, tiivis iltapäivä. Täällä on käsitelty jo monia niitä asioita, joita käsitellään myös tässä mietinnössä, joten meillä varmaan kaikilla on aika täsmällinen ajatus asiasta. Haluaisin ennen tarkistusten käsittelemistä kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä mietinnön laatimisessa sekä varjoesittelijöiden tarjoama apu sekä heidän tekemänsä tarkistukset ovat auttaneet parantamaan epäilemättä omaa tekstiäni. Nyt vedän yhteen tarkistuksia, joista huomenna äänestämme puheenjohtajan ilmoituksen mukaisesti. Meillä on viisi, kuusi ryhmää tarkistuksia. Ensimmäinen ryhmä käsittelee sitä, että internetiä pidetään yhteisenä hyödykkeenä. Tämä on ilmaisu, joka oli jo omassa mietintötekstissäni ja nyt sitä täsmennetään se määritellään siis globaaliksi yhteiseksi hyödykkeeksi ja todetaan, että sen hallinto on hoidettava yhteisen edun nimissä. Tämä on tietenkin yleisluontoinen huomio, mutta se sopii kyllä tämän tyyppiseen mietintöön. Kompromissitarkistus 2 käsittelee perusarvoja. Tästä olemme keskustelleet pitkään viime kuukausien aikana jotta kuulijat ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Kerron, että tarkoituksena on se, että Euroopan unionin perusarvot, jotka ovat perussopimuksessa mukana, olisivat arvoja, joita puolustetaan kaikilla kansainvälisillä foorumeilla. Tietenkin niillä foorumeilla, jotka koskevat internetin käyttöä ja hallintoa erityisesti näiden arvojen puolustamista niillä foorumeilla, joihin osallistuu maita, jotka eivät yleisesti ottaen jaa Euroopan unionin arvoja. Tämä on tärkeää, koska on tärkeää vahvistaa juuri niiden arvojen puolustamista, jotka ovat perussopimuksissamme mukana jotka muodostavat pohjan sivilisaatiollemme ja johon me uskomme, ja siksi haluamme niitä korostaa. Sitten kompromissitarkistus kolme. Siinä käsitellään sitä, että täsmennetään niitä rajoitteita, joita voidaan soveltaa internetin käyttöön, ja siinä todetaan, että mikäli on jotakin rajoitteita, joita pidetään välttämättöminä, esimerkiksi rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa lasten ja alaikäisten suojelu yleisesti. Rajoitusten on rajoituttava vain täysin välttämättömään. Ja tässä korostetaan kahta tärkeää periaatetta, ensinnäkin tehokkuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Nämä ovat periaatteita, jotka myös ovat perussopimuksessa mukana ja niillä on pitkä perinne Euroopan unionin oikeuskäytännössä ja to- tuomioistuimen oikeuskäytännössä myös Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, joten uskon, että näiden kahden asian mukaan ottaminen mietinnön tekstiin rikastuttaa ja täsmennyttää sitä, mitä aikaisemmin olimme todenneet. Kompromissitarkistus numero neljä käsittelee sitä, että tekstiin otetaan mukaan lisäperiaatteita 27 jäsenvaltion hallitusten on valvottava näiden periaatteiden toteuttamista. Tähän kuuluvat periaatteet, joista on puhuttu koko iltapäivä komission jäsenen kanssa. Avoimuus, demokratia, monenkeskisyys, periaatteet edelleen avoimuus, yhteentoimivuus ja verkon riippumattomuus, edelleen yhte, yksityisen sektorin internetin hallin, jokapäiväinen hallinnointi ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki periaatteet, joita olemme käsitelleet koko iltapäivän ajan, ja ne siis otettaisiin nyt tämän kompromissin neljän mukaan tähän mietintöön. Sitten, niin kuin mietinnössä jo aikaisemminkin korostettiin, korostamme edelleen sitä, kuinka tärkeää on koordinoida Euroopan toimielinten toimintaa kaikilla niillä foorumeilla, jotka koskevat internetiä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys minun mielestäni. Se on toteutettava, toteuduttava ikan järjestössä, mutta myös muissa kansainvälisissä järjestöissä. Jo omassa mietinnössäni korostin erityisesti kaikkien toimielinten, Euroopan unionin toimielinten koordinointia ja jäsenvaltioiden toiminnan koordinointia internetin hallinnoinnissa. Olen täällä aikaisemminkin sanonut, että tämä on yksi tärkeimmistä per- tavoitteista mietinnössä. On se tehtävä selväksi se, että kritiikki, joka meihin kohdistuu toimielinten ulkopuolelta ja meitä syytetään tiettyyn hajanaisuuteen ehdotusten esittämisessä internetin alalla, tarvitaan korja- korjausliike, tarvitaan selkeitä yhteisiä toimintoja neuvoston, komission ja parlamentin ja jäsenvaltioiden on koordinoitava toimintaa internetin hallinnoinnin osalta. Tältä pohjalta otamme mukaan jotakin parannuksia alkuperäiseen tekstiin. Tähän liittyy muun muassa vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi ja ikannen päätösten tehokas tarkistuminen, niin että se onnistuu neutraalisti ja helposti ymmärrettävistä Edelleen vaatimus, joka koskee moni, monimuotoista rahoitusta. Varat voivat tulla miltä tahalta sektorilta, kun näin vältetään, että mikään sektori ei asiaan kuulumattomalla tavalla voi vaikuttaa ikaniin. Edelleen tarvitaan asianmukainen edustus kaikilta osapuolilta ikaniin ja tarvitaan takeet sille, että johtokunta ja ikanin niin johtoelimet edustavat laajasti eri intressejä ja alueita, koko maailman alueita. Niiden on oltava edustettuina internetin hallinnoinnissa, jota ikan johtaa. Nämä ovat varmasti kaikkein tärkeimmät kysymykset. Minun kantani esittelijänä on siis se, että tuen näitä kompromissitarkistuksia tietenkään. Olemme hylänneet Tiettyjen näkökohtien tukemisen ne ovat toissijaisia ja ne on jo mukana aikaisemmin. Ne olivat mukana omassa lausunnossani ja tarkistuksissa. Lopuksi haluaisin sanoa, että tänään olemme saaneet komission kansallisvapauksien valiokunnan sanamuodon tähän asiaan, siis kyseisen valiokunnan lausunnon. Olemme lukeneet tämän lausunnon. Ja kunhan täältä lähdemme, niin tutustumme siihen perusteellisemmin, mutta näyttää siltä, että periaatteessa voimme olla yhtä mieltä siitä, miten kyseisessä valiokunnassa tänä iltapäivänä äänestettiin. Tässä kaikki, mitä minulla oli sanottavaa tästä asiasta ja odotan nyt teidän kommenttejanne Haluaisin vielä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön sekä Euroopan parlamentista että Euroopan komissiosta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Van Nistelrooy. Ik kan even kort als eh, de, de presentatie van onze... Niin, minäkin voin puhua aivan lyhyesti vain. Tässähän jo mainittiinkin olennaiset seikat. tämän aikaisessa vaiheessa me käsittelemme asiaa ja olemme antaneet tarkastukset, mutta nämä kompromissit, kompromissien pitäisi olla tasapainossa. Niiden pitää, ne pitää muotoilla selkeästi ja pitää korostaa, miten tärkeää on, että että yksityis, yksityisyyttäkin kunnioitetaan. Valitettavasti äm, oikeusasioiden lausunto on tullut hyvin myöhään. Olemme puolue, äh, olemme siis poliittisen ryhmän kokouksessa puhuneet tästä. Haluaisin kuitenkin kohtaan kuusi äh, vielä ehdottaa sitä, että että korostaa, että hallitusten olisi luovuttava rajoitusten asettamisesta internetin käyttömahdollisuuksille sensuurin suodattamisen valvonnan tai muin keinoin ja tämän vaatimisesta yksityisiltä yhteisöiltä. Eli tästä kohdasta oikeusasian valiokunta sanoo, että tämä valvonta, tästä valvonnassa siis tämä sana monitoring ei olisi ehkä oikea muotoilu, sitä pitäisi ehkä parantaa. Tämä kohta siis ehkä pitäisi poistaa tästä. Eli ähm, EPP olisi tästä ehkä halunnut kohta kohdalta äänestyksen. Mitäs, ähm, haluaisin tietää, mitkä muut, mitä ru- muut ryhmät ovat mieltä. Katrin Trotman. Kiitoksia sitten Katrin Trotman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme, joka on hyvän neuvotellut kompromissensa. Ryhmämme on yhtä mieltä näistä kompromisseista. Tutustuimme niihin työkokouksessa, valmistelevassa työkokouksessa ja uskon, että hän on todellakin löytänyt sanamuodot, jotka voivat tyydyttää kaikkea ja niiden kautta voidaan vähentää tarkistuksia. Se on aina hyödyllistä. Haluaisin myös sanoa, että tämä on erittäin osuva mietintö nyt, kun laadimme ja valmistelemme internetin hallinnon foorumia. Toivon, että puheenjohtaja tulee tukemaan pyytäämme valtuuskunnasta viidettä foorumin kokousta varten. Valtuuskunnan pitäisi olla runsaampi kuin tähän mennessä se on ollut. Kokous pidetään Liettuassa Vilnassa ja parlamentti järjestää siellä workshop-tilaisuuden juuri niistä aiheista, joita Sosa Wagner tässä työstää, eli kyseessä on moninaisuus, kielellinen pluralismi, ilmaisun moninaisuus ja ilmaisun vapaus. Varmasti löydämme täältä hyvän peruslinjan. Me, tämä teksti selventää asioita, kun näitä erilaisia toimivaltuuksia internetin hallinnoinnin kohdalta. Se avaa uusia perspektiivejä ja selkeitä täsmällisiä näkymiä ja rohkaiseviakin näkymiä ikania ja sen kehitystä ajatellen. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin hyvä mietintö ja meillä on ilo huomenna kannattaa sitä äänestyksemme kautta. Rotman, Philippe Lambert. Kiitoksia sitten Philippe Lambert. Oui, donc je voulais juste faire... Niin, huomio, joka on yleisluotollinen ja erityisesti menettelyyn liittyvä. Mehän olemme keskustelleet lastensuojelusta ja tässä kohtaa avanneet uudelleen keskustelun siitä, miten voidaan rajoittaa pääsyä internettiin. Mehän olemme keskustelleet jo pitkään kompromissista mm, Telekom-paketin kolmannessa käsittelyssä. Ja onko nyt tarpeena avata uudestaan tämä asia? Jos vain toistamme saman asian, niin ei kai siinä ole kauhean kiin... eihän se ole kauhean kiintoisaa mehän yritämme aina tässä parlamentissa kattaa joka mietinnössä kaiken, mutta jos me nyt tässä tähänkin asiaan puutumme, niin se aiheuttaa hämminkiä tekstissä. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Minä jättäisin tämän väliin. Ja olen yhtä mieltä Katrinan kanssa. Äh, voin vain onnitella esittelijää siitä, että hän on tehnyt hyvän yhteistyön hengessä työtä. Ja toivotaan, että tämä jatkuu. Mutta minusta olisi parempi, että emme toistaisi näitä asioita, jotka mainitsin. Kiitos. Merci, je ne vois pas d'autres parlementaires. Kiitoksia, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Ai, anteeksi vain. François Grostet, olkaa hyvä. Itse asiassa en ollutkaan pyytänyt puheenvuoroa aikaisemmin, joten ette voineetkaan sitä tietää. Aivan lyhyesti Haluaisin muistuttaa, että meidän on pidettävä erittäin hyvin varaamme tämän tyyppisissä teksteissä niin, että emme jatkuvasti palaa tähän televiestintäpakettiin. Haluaisin korostaa ainoastaan sitä, että meidän on pidettävä huoli tekijänoikeuksien ja ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojelmisen tasapainon puolesta, niin että ne eivät ole aina vastakkain, vaan päästäisiin tasapainoon. Pelkään, että joissakin kohdissa on vähän vinoumaa tässä suhteessa. Kiitoksia. Merci. Donc cette fois... Kiitoksia. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehdotan, että komission edustaja Niebel käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman. Um, the commission... Kiitos puheenjohtaja komissio on tyytyväinen tähän mietintöön ja tähän keskusteluun. Mekin olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että internet on yhteinen hyödyke. Yhteiset eurooppalaiset arvot, pitäisi niitä pitää edistää ja meillä pitää olla yhtenäinen ääni Euroopan unionissa. Me olemme tyytyväisiä myös siihen, että olette ottaneet mukaan turvallisuuden, turvallisuuden ja vakauden ja tietoverkkorikollisuuden torjunnan aiheet mukaan ja korostaneet niitä. Mitä sitten tulee ähm, instituutioiden ja ikanin rooliin, niin on hyvä, että hallitusten neuvoantava komitea GAC on mainittu yhtenä, mutta ei ainoana toimijana. Myös riidan ratkaisuun viittaaminen on tärkeää. Ja sen pitää olla tietysti mahdollisimman riippumattomuutta. Tietysti myös IANA-sopimuksen rooli on tärkeää, tärkeää mainita, ja kansainvälinen yhteisö kehittyy tässä edelleen, ja eurooppalaiset arvot ja intressit pitää mainita tässä keskustelussa myös usa suhteen. Monsieur avant de la parole. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, niin kiinnittäisin huomioon ongelmaan, joka tuotiin minunkin huomioni liittyy jurivaliokunnan kantaan. Kohdassa kahdeksaan hän on ehdottanut useita johdantosan kappaleita, jotka on toistettu paitsi tekijänoikeuksiin liittyvä asia. Hyväksyykö esittelijä sen, että tänne lisättäisiin myös tekijänoikeudet vaikka tämä teksti, vaikka tämä, tätä ei alistettu äänestykseen samalla tavalla ähm, tässä meidän tekstissämme, koska katsottiin, että se oli tullut jo katetuksi. Mitä tästä esittelijä ajattelee? No katsotaanpa puheenjohtaja Haluaisin vastata niihin huomioihin, joita täällä on tänä iltapäivänä esitetty. Aloitan herra Van Nistelroista. Todellakin komission, äh, siis kansalaisvapauksien valiokunnan lausunto on saapunut tänne aivan hetki sitten. Olemme sen lukeneet, mutta Herra Van Nost, Nistelroid, kunhan täältä pääsemme, niin meidän on tietenkin luettava lausunto tarkkaan ja otettava siihen kantaa. Nyt emme ole vielä ehtineet sitä tekemään. Tässä tulee vähän kiire, kun huomenna pitää äänestää ja nyt olemme tässä keskustelemassa. Kansalaisvapauksien valiokunta on toimittanut lausunnon nyt, nyt vasta, joten kyllä tietenkin perehdymme siihen tarkkaan. Sitten Rovat Rautmannille. Kiitän häntä lämpimistä sanoista. Uskon, että tämä mietintö todella voi olla hyvin hyödyllinen niin, että vahvistamme Euroopan parlamentin läsnäoloa näillä kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti Vilnassa syyskuussa. Tämä on mielestäni yksi tämän keskustelun ja mietinnän tavoitteistakin. Mitä sitten tulee siihen, mitä herra Lambert ja Rova Grost sihteet sanoivat ja nyt myös puheenjohtaja liittyen tähän näin henkisen omaisuuden oikeuksien, tekijänoikeuksien en voi olla yhtä mieltä Lamberin kanssa, koska jos ensimmäisenä päivänä, kun tämän mietinnön työstäjät tapasivat, korostin sitä, että internet on liian iso asia, liian monimutkainen asia. Me emme voi käsitellä täällä kaikkia niitä asioita, jotka liittyvät siihen valtavaan säkkiin, joka internet on. Me emme voi tehdä sitä, vaan meidän on keskityttävä siihen, kuinka, kuinka muotoillaan tämä komission antama teema internetin hallinnointi. Kuinka tätä valtavaa maailmaa voidaan hallinnoida? Kun tämän lisäksi sattumalta juuri äänestettiin televiestintäpaketista ja, ja parlamentissa on myös muita aloitteita kesken, niin nythän oli minun käsittääkseni ja varjoesittelijöidenkin mielestä tarkoitus keskittyä tässä ainoastaan äh, hallinnointiin hallintoon internetin osalta. Mutta on sanottava, että keskustelujen äh, kuluessa myös muitakin äh, teemoja on tullut pintaan ja siitä syystä ne on mainittu mietinnössä. Siellä mainitaan alaikäisten oikeudet ja tekijänoikeudet. Alaikäiset on nyt mukana. Jos nyt sitten mennään myös tekijänoikeuksiin, niin kyllä tämä monimutkaistuu valtavasti tässä vaiheessa menettelyä, kun olemme aivan loppusuoralla. Ja tämä on siis minun kantani tästä asiasta. Korostan sitä, koska ei minusta ole hyvä, että käsitellään kaikki asiat kaikilla, kaikki, joka kerta. Minun mielestäni se ei ole hyvä ja se aiheuttaa sekaannusta ja se aiheuttaa sekaannusta erityisesti niille, jotka tämän talon ulkopuolella e, lukee meidän papereitamme. Haluaisin sanoa täällä oleville kollegoille, että joskus on aivan mahdotonta vetää rajoja uusien asioiden mukaan tulemiselle. Ja siitä syystä nämä tietyt asiat ovat nyt mukana. Merci, monsieur le rapporteur. Euh, <laughs> niin. Äh, tämä liittyy suoranaisesti siihen, mitä äsken sanoin. En nyt tietenkään... Siis en sanonut, että ei tällä ollut mitään tekemistä ää, äh, tämän asian kanssa. Sanoin vain, että tekijänoikeudet on ihan riittävän laaja ää, äh, ala ja se, että me nyt avaisimme vielä uuden aihe viime hetkellä, niin ei se olisi hyvä asia. Ei tämä ole viimeinen kerta, kun Euroopan parlamentilla on mahdollisuus keskustella asiasta, joten mielestäni meidän ei kannata toista asioita. Ei tässä minusta ole kyseessä se, että viime hetkellä lisätään muutama sana, vaan tämä on oikeudellisten asioiden valiokunnan tekemä tarkistus, joka on tehty aivan ajoissa. Sihteeristö oli sitä mieltä, että se oli katettu, mutta sitä ei ole katettu. Nyt pitää tietää, äänestämmekö siitä huomenna vai emmekö. Siitä on kysymys. Juridisesti minun mielestäni siitä on äänestettävä. Tarkoitatteko, että sihteeristö teki virheen ja meidän pitää nyt, kor- nyt korjata sitä? Joo. hän on sihteeristö on sitten otettava toinen kanta. Ei niin ole, että sihteeristö olisi tehnyt virhettä. Sihteeristö on joko oikein tai väärin lähtenyt siitä, että jos puhutaan perusoikeuksista yleisesti, niin se, että mainitaan yksi perusoikeus, joka on tekijänoikeus, niin ei se kyllä muodollisesti oikeastaan tuo mitään uutta Tästä voidaan keskustella. Tämä on Odin näkemys. Tietysti puheenjohtajan tehtävä on tehdä päätös. Oli tarkoitus kuitenkin kysyä, että hyväksyisikö esittelijä sen, että jossain muussa osassa, mm, tässä tai muussa mietinnön osassa, olisi järkeä ottaa tämän lausun mukaan. Euh, d'accord avec la position de olen yhtä mieltä sihteeristön kanssa. Jos nyt mainitaan yksi perusoikeus, niin mainitaan sitten kaikki, joten ehkä on parempi, että ei mainita yhtään mitään, joten me tuemme sihteeristön kantaa. Ja les droits fondamentaux. Niin, on olemassa perusoikeuksia juuri valiokunnassa puhutaan rasismin torjunnasta, xenofobiasta ja niin edelleen. Ei tekijäoikeus ole mikään, peri, mikään perusoikeus. Täällä on viittaus perusoikeuksiin, jotka on katettu perussopimuksella, mutta tekijänoikeus on tulosta poliittisista neuvotteluista. Juri valiokunta ehdotti sitä tietääkseni yksimielisesti meidän valiokunnallamme. Minun mielestäni sitä ei ole siis tässä katettu. Tämä oli minun ehdotukseni on mm, pohdittava, kuinka voidaan tehdä niin, että valiokunta voi ottaa tähän kantaa. Puheenjohtajan on siis, sihteeristö toteaa, että puheenjohtajan on tehtävä päätös. No, puheenjohtaja saa sitten päättää sen huomenna. Esitteli. El ponente se atreve a Esittelijä rohkenee vielä todeta, että tämä on asia, jota ei ole käsitelty. Olen yhtä mieltä siitä, mitä puheenjohtaja nyt sanoi. Yksi asia ovat perusoikeudet, toinen sitten oikeudet, jotka johtuvat tavanomaisesta lainsäädännöstä. En tiedä kuitenkaan, en tunne monettelyllisiä vaiheita, jotka koskevat sitä, että äänestetäänkö joistakin asioista vai ei huomenna, mutta voin kuitenkin sanoa, että mikäli sihteeristö tai muu toimivaltainen eli puheenjohtaja tai muu on sitä mieltä, että tästä asiasta on äänestettävä, niin voin jo nyt sanoa, että tulen äänestämään sitä vastaan. En minä halua tätä ottaa mukaan. Jos olisin sen halunnut, niin olisin ottanut sen mukaan jo paljon aikaisemmin, mutta minusta se ei ollut asian kuuluva syystä, jotka tässä jo mainitsin. Luotan siis eh, valiokunnan puheenjohtajan ja sihteeristen hyvän asioiden hoitoon. Bien, donc nous verrons demain euh, ce qui se passera. Donc si j'ai bien compris également... No, katsotaan, mitä huomenna tapahtuu. Jos ymmärsin oikein, Libe äh, lausunnon myötä äänestysluettelo muutetaan. Poliittisten ryhmien on siis muutettava omien listojaan. Halusitteko sanoa vielä jotakin vai ettekö? Eh, niin, menettely hän on se, että jos valmistellaan ää, ää, valmistaudutaan äänestyksiin, niin me kuuntelemme, mitä EPP on ää, indikoinut. Ja sitten puheenjohtaja tekee päätöksen, joka minulle ainakin tällä hetkellä sopii. Merci. Euh, voilà, donc, euh, Kiitoksia, ellei muita huomioita ole, eikä näitä olevan, eikä muitakaan asioita, joten ehdotan, että keskeytämme kokouksen ja jatkamme huomenna kello 9 tässä salissa. Kiitoksia ja miellyttävää illanjatkoa.